Kolleginnen und Kollegen, ich bitte. Hyvät kollegat. Erlaubnis, die Sitzung eröffnen zu dürfen. Pyydän saada avata kokouksen. Onko teillä muutospyyntöjä tähän esityslistaan? Ei näytä olevan. Minulla itselläni ei ole mitään sanottavaa, kuten yleensä menen tähän esityslistan kohtaan kolme heti olen kovin iloinen, että meillä on täällä eh, vieraana eh, Pärsianlahden yhteistyöneuvoston valtuuskunta. Ja meillä on erityisesti valtuuskunta, jota johtaa tohtori Abdullah bin Mohammed al-Sheikh Saudi-Arabiasta. Hän on Saudi Shura-neuvoston puhemies ja lisäksi paikalla on herra Khalid bin Hilal al eh, Omanista. Hän on Mailisin puheenjohtaja ja heidän seurannaan on 12 eh, muuta Suuran jäsentä kuudesta Persianlahden yhteisön neuvoston jäsenmaasta. Maaliskuusta 2011 AFET hyväksyi päätöslauselman poliisin mietinnön pohjalta, jossa käsitellään Persilahden yhteistyöneuvoston ja EUn suhteita ja valitaan niiden tiivistämistä. Persianlahden arabimainen yhteistyöneuvoston puheenjohtajan vierailu osoitti, kuinka tällaista suhteiden päivitystä halutaan. Tällainen strateginen kumppanuus tarkoittaa intensiivistä vuoropuhelua, joka kattaa useita eri mielenkiinnon kohteita, tiede, teknologia, media, koulutus muun muassa. Me olemme kiinnostuneita kuulemaan Äh, tohtori Abdullah bin Mohammed al-Sheikin ja muiden vieraiden mielipiteitä äh, yhteistyöneuvoston tulevaisuudesta ja siitä, kuinka siitä tulee poliittisempi Persianlahden unioni, kuten äh, päätettiin Riadissa. Olen hyvin iloinen, että voimme tehdä tämän yhdessä edustaja Angelika Nigelbergin kanssa, joka on Persianlahden maiden valtuuskunnan puheenjohtaja. Hän tulee myös puhumaan ja meillä tulisi myöskin olla mahdollisuus keskustella asioista, jotka ovat nousseet esiin viime päivinä. Ja nyt olemme hyvin syvässä keskustelussa poliittisista, uskonnollisista ja kulttuurillisista kysymyksistä, minä henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että tässä on kyse ihmisistä, että ihmisistä, joilla ei ole mitään tekemistä länsimaiden yhteiskuntien kanssa, on oikeus tehdä mitä he haluavat. Öö, uskon, että uskontoa on suojeltava, mutta toisaalta tämä ei myöskään saa tekosyy tällaisille toimille, jotka ovat tapahtunut. Meillä voi olla keskustelua tästä ja katso, yritämme keskustella, miten tällainen kriisi voidaan voittaa. Tällaiset ihmiset, jotka ovat tehneet tämän elokuvan, heillä ei ole oikeutta tuhota suhteimen. Ja nyt annan puheenvuoron Abdullah bin Muhammad al-Sheikille. Puhemies, teillä on puheenvuoro. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله Jumalan nimissä toivotan teille kaikille rauhaa. Anteeksi antavan äh, lempeän Jumalan nimissä toivotan teille kaikille rauhaa tälle aamulle. Hyvä puheenjohtaja, Rova Nibler. Persianlahden arabimaiden yhteistyöneuvostoa vastaavan elimen puheenjohtaja, valtuuskunnan puheenjohtaja, hyvät europarlamentaarikot, hyvät osallistujat. Minä tervehdin teitä, tervehdin teitä omassa nimissäni ja kollegoiden nimissä oman ja konsultoivan neuvoston puheenjohtajan nimissä. Teen tämän kaikkien kollegojeni nimissä kaikkien Persialainen ja Armeenian yhteistyöneuvoston valtuuskuntien puheenjohtajien nimissä. Minut oli valittu johtamaan tätä valtuuskuntaa, joka on tullut tänne parlamenttiin tapaamaan teitä ja keskustelemaan teidän kanssanne. Haluan myös tervehtiä teitä meidän valtuuskuntanne jäsenten nimissä. He edustavat eri parlamentteja. Toisin sanoen, omanen konsul- neuvoantava neuvosto yhdistyneiden Arabiemiraattien kansallisneuvosto ja Bahrainin kansallisneuvosto ja Katarin kansallisneuvosto myös äh, tervehtii teitä. Haluaisin tervehtiä teitä, koska Euroopan parlamentissa te olette aina olleet ystäviämme. Meille Euroopan unioni on malli, jota tulee seurata. Se on onnistumisen symboli silloin, kun on kyse alueellististen liittoutumien yhteistyöstä. Tämä synnyttää enemmän ystävyyssiteitä ja kumppanuussuhteita, tämä teidän unioninne. Mekin myös tässä Persialahden Arabia-maiden yhteistyöneuvostossa haluaisimme saada maat enemmän toimimaan yhteistyössä, saada enemmän yhteneväisyyttä, koska meillähän on yhteinen tulevaisuus, mutta haluaisimme myös yhteisiä tavoitteita. Meillä on siis yhteisiä tavoitteita teillä ja meillä, meillä on yhteisiä poliittisia perusteita, taloudellisia tukevia perusteita. Meillä on myös kulttuuri, perintö, joka on hyvin monimuotoinen ja rikas. Näiden myötä me voimme todellakin harkita yhteistyötä monilla eri aloilla. Hyvät naiset, hyvät herrat, ja me edustamme täällä yhteistä valtuuskuntaa, joka siis todella edustaa Persianlahden arabimaiden parlamentteja. Parlamenteilla on ensiarvoisen tärkeä rooli maissamme. Niillä on tärkeä rooli lainsäädännöllisesti ja kun he valvovat hallitustemme toimintaa, samoin ne myös järjestelmällisesti valvovat meidän poliittista ja toimeenpanojärjestelmiemme toimivuutta. Meidän maittemme parlamentit ovat niitä elimiä, jotka toteuttavat uudistuksia yhteiskunnissamme, jotta meillä olisi tarjota parempaa vaurautta ja kehitystä yhteiskuntamme asukkaille. Meidän parlamentti edust, parlamenttimme edustavat myös meidän kansojamme eri kansainvälisillä foorumeilla. Hyvät naiset, hyvät herrat, parlamenttien väliset suhteet muodostavat tärkeän akselin meille, joiden myötä voimme vahvistaa yhteistyölle tarjoutuvia tilaisuuksia, mahdollisuuksia. Nämä parlamenttien väliset suhteet mahdollistavat hyviä tapaamisia. Näin ollen voimme vierailla toinen toistemme luona, vaihtaa kokemuksia ja mielipiteitä. Hyvät kuulijat, on tietenkin selvää, että Syyrian kriisi on keskeinen aihe, joka huolestuttaa meitä – Ihmiskunnan vastaiset rikkomukset jatkuvat. Me kaikki tarvitsemme yhteistä ponnistelua, jotta voimme löytää ratkaisun tähän kriisiin. Ja jotta voisimme toteuttaa YK laatimia päätöslauselmia meidän pitää tehdä myös tehdä yhteistyötä YK edustajan kanssa ja Arabiliiton edustajan kanssa, jotta saisimme todella ratkaisun tähän erittäin vaikeaan visaiseen ongelmaan. Me kaikki maailman maat voisivat toimia myös sillä tavalla, että ydinasevarustelu loppuisi. Tämä on myös hyvä yhteistyöalue, jota me olemme tässä pohtimassa, jota voisi toteuttaa EUn kanssa. Mitä tulee taas Israel-Palestiina-konfliktiin? Meidän neuvostomme on sitä mieltä, että rauhanprosessin pysähtyminen tai jumiutuminen ei missään nimessä palvele meidän yhteisiä etujamme. Euroopalla on rooli ja sen on otettava sille kuuluva rooli, jotta se elvittäisi tämän rauhanprosessin. Persianlahden alueella meillä on erityisongelmia, jotka hidastavat ja vaikeuttavat kehittymistä sillä alueella olemme kuitenkin sitä mieltä, että on joitakin maita, jotka pyrkivät sekaantumaan toisten maisten meidän omiin sisäisiin asioihimme, asioihimme. Ja me ö, tuomitsemme tiukasti tämän toisen maan asioihin puuttumisen. Totta kai voi tarjota moraalista ja kulttuurista apua, jotta voitaisiin lopettaa ne suuntaukset, jotka pyrkivät horjuttamaan meidän yhteiskuntarauhaamme. Meillä on maita, joissa on vierasvalta valoittanut toisen maan maa-aluetta. Me haluamme ratkaista tämän Syyrian konfliktin, koska siihen kytkeytyy myös tiukasti muitakin maita. Meillä on myös paljon muita todella hankalia aiheita ratkaistavana. Me toivomme todella, että EU ottaa sille kuuluvan roolin ja että se ymmärtäisi myös meidän näkökantamme. Viimeisin tavoitehan on toteuttaa hyvää yhteistyötä teidän kanssanne ja avata uusia keskustelukanavia. Ei meillä ole mitään erityistä yhteistyötä asialistaa. Tärkeintä on yhteistyö, olipa se alue sitten mikä tahansa. Kiitos, hyvä puheenjohtaja. Kiitos kaikille osallistujille ja toivottavasti rauha on jatkuvasti kanssanne ja Jumalan armo. Thank you, President, for your remark. Kiitoksia äh, näistä kommenteista. Nyt haluaisin antaa äh, edustaja Niblerille, valtuuskuntamme puheenjohtajalle, puheenvuoron. Kiitoksia, hyvä kollegani Erma Brock, äh, arvoisa tohtori Abdullah bin Mohamed al-Sheikh, äh, hyvät kollegat äh, suuraneuvostosta, Persianlahden yhteistyöneuvoston maista. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, olen erittäin iloinen voidessani sydämellisesti toivottaa teidät tervetulleeksi tänne Euroopan parlamenttiin. Olemme erittäin iloisia, että olette päässeet tulemaan tänne vieraiksemme ja odotamme kovasti keskustelua ja mahdollisuutta jatkaa tätä vuoropuhelua, jonka olemme aloittaneet useissa tapaamisissa vain vähän aikaa sitten äh, kollegat äh, meidän parlamentistamme osallistuivat erilaisiin parlamentin väläisiin tapaamisiin ja meille on suuri ilo tänään jatkaa tätä keskustelua. Euroopan unionia yritämme ja tämä näkyy myös erässä päätöslauselmassamme vähän aikaa sitten kehittää strategista kumppanuutta äh, EUn ja Persialaiden yhteistyöneuvoston maiden välillä ja siis tukea sitä parlamentin toimesta. Ja toivomme, että tämä yhteistyömme muuttuu vielä strategisemmaksi ja dynaamisemmaksi kuin se nyt jo on. Ja uskon, että tämä yhteistyön parantamiseksi on tarpeen katsoa, millaisia yhteisiä etuja meillä ja Persianlahden yhteistyöneuvoston mailla on. Annan tästä esimerkin. Meillä oli eilen valtuuskunnan kokous ja siellä hyvä Elmar Brok keskustelimme tilanteesta Jemenissä. Meillä oli siellä alueelta edustajia, jotka kertoivat poliittisesta tilanteesta nyt siirtymävaiheessa ja myöskin humanitaarisesta tilanteesta paikan päällä ja haluaisin kiittää heitä kunnioitan myöskin kovasti Persianlahden arabimaiden yhteistyöneuvoston sitoumusta löytää hyvä ratkaisu Jemenissä niin, että sinne saadaan vakaa rauha ja pitkään tähtäimellä hyvinvointia näille alueen ihmisille. Kuten kollega Brock ja muut valiokuntamme jäsenet, olen kiinnostuneita siitä, mikä teidän näkemyksenne on Lähi-idän viime tilanteesta ja me täällä parlamentissa olemme aina yrittäneet saada tämän vapaakauppasopimuksen lop- lopputulokseen. Olemme jo vuosikymmeniä sitä työstäneet ja toivon, että ensi kuukausina edistystä tapahtuu niin, että tälläkin saralla syntyy vielä läheisempää yhteistyötä alueiden välillä. Kiitoksia, olen hyvin iloinen siitä, että voin olla täällä paikalla ja odotan nyt kovasti mielenkiintoista keskustelua kanssanne. Kiitoksia. Ähm. Kiitoksia, Angelika. Aloitamme nyt keskustelun joka meillä on vain rajallisesti aikaa, joten ehdottaisin, että jokainen puhuu ja puhuu vain kaksi minuuttia. Ja annan heti puheenvuoron entiselle puhemiehellemme edustaja Pötteringille. Kiitoksia puheenjohtaja. En edes uskonut, että saan näin nopeasti puheenvuoron. Tämä on vanha refleksi, että tottelen sinua. Kiitos, mutta täällä sinä olet puheenjohtajani ja Arvostan tätä kovasti. Minulla on kysymys tohtori Abdullah bin Mohamed al-Sheikille. Jotta ymmärtäisitte kysymykseni taustan paremmin, haluan sanoa, että olen koko poliittisen elämäni kovasti edistänyt kulttuurien välistä vuoropuhelua, erityisesti arabimaiden ja islamist laisten maiden kanssa, erityisesti EPPn puheenjohtajana ja myöskin puhemiehenä, tämän parlamentin puhemiehenä, ja olen myös vierailut näissä tehtävissä useissa arabimaissa. Minulla on kysymys, olen Konrad Adenauer-säätiön puheenjohtaja Saksan liittotasavallassa, ja tämä on kysymys Arabi emiraattien edustajille Meillä oli edustusto Abu Dhabissa, äh, siis äh, säätiön äh, toimisto siellä ja meidän täytyi sulkea tuo toimisto. Tämä oli kovin ikävää, koska me haluamme vuoropuhelua. Te haluatte, että, sanoitte, että te haluatte, että ihmiset puuttuvat asioihin ja sen ymmärrän, mutta jos halutaan vuoropuhelua, niin silloin pyyntöni teille ja erityisesti Arabiemiraattien edustajille että löytäisitte jonkun tavan tien, että saksalaiset säätiöt voisivat olla edustettuina eh, teidän eh, maissanne, kuten olemme edustettuna monissa muissa maissa. Tämä on pyyntöni teille ja on hienoa, että olitte täällä tänään. Kiitoksia sitten edustaja Gomez. Thank you. Uh, welcome. Uh, Kiitos. Tervetuloa tohtori Muhammad al-Sheikh. Haluaisin kysyä teiltä, Tähän puhuitte ydinaseista vapaan vyöhykkeen tarpeesta alueellanne. Ja tämä liittyy ymmärtääkseni Iranin ohjelmaan. Haluaisin, että vähän selitätte, millaisia vaikutuksia tällä on Länsilahden yhteistyöneuvoston maiden alueella. Miten te koette Iranin tilanteen. Me tiedämme ja kuulin, kuulin tämän jo kymmenen vuotta sitten Indonesiassa. Yksi teidän jäsenistä, Saudi-Arabia, rahoitti aktiivisesti yhtä radikaalia elementtejä, joka sitten loi Al-Qaidan paikallisalueen Jamaat Islamian, joka oli myös Talibanin jäsen ja olen muualtakin kuullut, että tällaista tapahtuu. Kuulemme, että salafismi pahimmassa muodossa lisääntyy siinä muodossa, joka saattoi olla mukana Yhdysvaltojen suurlähettilään ja diplomaattien tappamisessa Libyassa äskettäin, ja että Syyriassa tällaista tapahtuu myös. Ja tässä tämä Länsilahden yhteistyöneuvoston maat rahoittavat. Voisitko selittää meille, mitä mielestäni tapahtuu? Me kuulemme, että näin tapahtuu Syyriassakin. Ja lopuksi kysyn Bahrainista, jossa me emme osta sitä väitettä, että tämä olisi kaikki Iranin tekosia väestön enemmistö Bahrainissa rasittaa aivan oikeutettuja <clears throat> valituksia. Ratkaisu täytyy olla poliittinen. Ja olisin kysyä, mihin toimii neuvosto on ryhtynyt tässä. Mr. Kassin. Edustaja Kassin. Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovani gostje, vaš obisk v... Kunnianarvoiset vieraat, teidän vierailunne täällä Euroopan parlamentissa – ymmärretään aitana mahdollisuutena meille tutustua paremmin ja myös vahvistaa parlamenttien roolia Persilahden alueella. Ymmärrämme, että parlamentteja ei riittävästi kuulla alueellanne. Me haluamme, että, että siellä valitsisi yhteistä päätöksentekoa ja että siellä valitsisi poliittinen kontrolli. Se luo ennustettavuutta ja vakautta. Parlamenttien tehtävä on kiinnittää huomiota kriisin mahdollisuuksiin, mahdollisiin kriiseihin. Mutta vierailuiden yhteydessä haluamme sanoa, että me haluamme lisää investointia Persilahden alueelta. Ei ainoastaan taloudellisen yhteistyön vuoksi, vaan siksi, että yhteistyön kautta opimme tuntemaan toisemme paremmin ja näemme yhteisiä taloudellisia etuja. Kysymykseni seuraava. Meidän poliittisessa ryhmässämme kannatamme lentokieltoa Syyrian yli. Siviilit ovat kriisiin suurin uuriryhmä. Monet uhreista ovat naisia ja lapsia. Haluaisimme tietää, mikä on teidän kanta kantanne suhteessa Syyrian lentokiltoalueeseen? Edustaja Tanok. Uh, thank you, Mr. President. Kiitos puhe- puheenjohtaja. From uh, <coughs> colleagues from the GCC Kiitos puheenjohtaja. Lämmin tervetulon toivotus kollegoille Persilahden ja Arabimainen yhteistyöneuvosto. Minä olen ECR-ryhmästä. Tulen yhdistyneestä kuningaskunnasta. Sillä on pitkät suhteet alueella ja se on vahvistanut monenkeskisiä ja kahdenkeskisiä suhteita yhteistyöneuvoston maihin. Minä haluan mennä nyt kaikkein kiireisimpään asiaan. Se on hyvin tärkeää ennen Yhdysvaltojen presidentinvaaleja, kuinka suuri riski on siinä, että Israel hyökkää sotilaallisesti ähm, Iraniin. Ja tiedämme, että Iranissa on nyt rikastettu riittävästi urania, tai hyvin lähellä riittävästi urania, että se pystyisi valmistamaan ydinaseen. Ja tämä on tietysti suuri vaara. Ja äh, ilmeisesti eh, Yhdistyneen kuningaskunnan tiedotuspalvelusta on lähetetty joku Israelin hallitukseen puhumaan pääministeri Netanyahun kanssa eh, siitä, että eh, tällaista hyökkäystä ei tulisi tehdä ja ilmeisesti sotilaallisia suunnitelmia on tehty ja miten varmistetaan, että Hormusin salmea ei suljeta. Se olisi tietysti vaarassa maailman öljyn saannille. Voisitteko, onko kukaan teistä riittävän rohkea vastatakseen tähän kysymykseen ja kertomaan, mitä tämä saattaisi tarkoittaa alueellenne ja maailman talouksille? Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten edustaja Angurakis. Ευχαριστώ, <clears throat> Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, έχει σημασία αυτή η Kiitos paljon. Tämä tämän päivän kokous on varsin tärkeä, tärkeä koska se me käsittelemme aluetta, joka on ehkä kaikista vakavin uhkaa maailman rauhalle ja siellä nopeo, tapahtumat etenevät nopealla vauhdilla. Meidän mielestämme nämä tämän alueen maidet, maat ja myöskin Persianlahden maat omaavat aivan erityisvastuun. Mutta ennen kuin pu- kysyn, puhun tästä, haluaisin tehdä suoran kysymyksen meidän kutsuvieraallemme jos hän tietää tästä jotain tai osaa vastata. Osaatteko sanoa, miksi ette eilen osallistuneet tähän kolmikantakokoukseen Kairossa, jossa puhuttiin Syyrian sodasta? Tässä tämä kysymys ja sitten muuhun aiheeseen. Minä olen sitä mieltä, että kukaan ei kai voi olla tyytyväinen nykytilanteen kanssa – millaiseksi tilanne on muotoutunut tuolla alueella imperialistisen sodan myötä, jota ensin käytiin Libyaa vastaan, ja mitä se on tuonut mukanaan, epävakautta yleisesti ottaen. Emme myöskään voi olla iloisia ulkopuolisten joukkojen ö, mahdollisesta puuttumisesta Syyrian tapahtumiin. Vaikka maassa käydään vakavaa epäoikeudenmukaista sotaa, niin ei ongelmia voida ratkaista sillä tavalla, että vieraan vallan tai vieraat joukot puuttuvat asioiden kulkuun. EU, Ranska, Iso-Britannia ovat niitä mm, tahoja, jotka ovat lähes avoimesti sanoneet, että puoltavat kapinallisia. Mutta löytyy myös voimia, joukko, jotka saavat tukea tuo, tuolta alueelta, Persianlahden mailta. Ja nyt tuleekin toinenkin kysymys, toinen kysymykseni. Eikö teitä huolestuta Persianlahden alueella tämä tilanne, joka siellä on kehkeytymässä, vaikka siihen löytyykin syitä. Oletteko te tyytyväisiä tähän epävakaaseen tilanteeseen, vaaraan, joka vain kasvaa? Tämä välintulojen puuttumattomuus, eli että mitään ei tapahdu. Ja mitä mieltä olette näistä rikoksista, joita on tehty tämän alueen kansoja vastaan? Uh, thank you. Edustaja Koratsabil. Kiitos Elmari Angelika. Tervehdin myös lämpimästi tervetulleeksi kollegamme. Olen Persilahden Niemimaan delegaation jäsen ja puhuisin naisten voimaannuttamisesta. Olen vieraillut alueella tämänä vuonna kaksi kertaa. Ja kuten monet kollegamme, minun teki suuren vaikutuksen nämä valtavat kehitysaskeleet, miten nopeasti te olette nostaneet Persianlahden maailmankartalle monin tavoin. Meidän on tehnyt myös vaikutuksen naisten mukaan ottaminen koulutuksessa ja työmarkkinoilla, e- erityisesti julkisella sektorilla. Mutta oli rohkaisevaa, että monet puhuivat, että naisia pitäisi siis saada paremmin mukaan yksityisellä sektorilla, ei ainoastaan osana naisten oikeuksia, mikä merkitsisi oikeusjärjestelmän muuttamista, omistusoikeuden, lainansaannin ja muiden mahdollistamista, vaan kysymys oli naisista voimavarana Pärsilahden kehittämisessä – mikä teidän näkemyksenne on? Tekeekö persoonallinen neuvosto mitään konkreettista naisten voimaannuttamiseksi ja mukaanottamiseksi yrittäjinä? Puhutte turvallisuudesta ja vakaudesta ja sitä periaatteesta, että muiden asiaan ei saa puuttua. Tämä on se henki, jossa Angelika toimii yhteistyön hengessä, mutta on huolenaiheita kun me saamme raportteja lisääntyvistä ihmisten perusoikeudesta bloggaajien internetissä tapahtuvista mielenilmaisuuksista. On raportteja, että kansainväliset ihmisoikeuspuolustajat vahvistavat sen, mitä alueella tapahtuu, että ihmisiä mielivaltaisesti pidätetään. Ja niin minun kysymykseni on, ajatteleko te että valtion sisäinen turvallisuus on riittävä motivaatio vetää jarrut päälle, linnat kiinni ja pysäyttää alueiden fantastinen kehitys. Toki jäsenten välillä on eroja ja kunnioitan tätä. Puhemies, teillä on puheenvuoro. شكرا للجميع للحضور Kiitos paljon kaikille. Kiitos siitä, että olette tulleet tänne kokoukseen. Olemme erittäin iloisia, minä ja kollegani ja muut tämän vierailuvaltuuskunnan jäsenet ovat erittäin iloisia saadessaan kuulla teidän puheenvuoronne ja näkemyksenne. Haluan sanoa, että kollegani tulee vastaamaan joihinkin esitettyihin kysymyksiin. Näin meidän kahden osallistujan puheenvuorot voivat täydentää tätä kokonaiskuvaa. Ensimmäinen kysymys. Yhdistyneiden Arabiamiraattien liitto, liiton edustaja parlamentista on pyytänyt, että hän voisi vastata suoraan tähän kysymykseen. Ähm, olemme erittäin iloisia voidessamme olla täällä tänään. Kiitän puhujaa hänen esittämästään kysymyksestä. Meillä Yhdistyneissä Arabiamiraattien liitossa me olemme varsin kiinnostuneina seuranneet tutkimusta, joka käsittelee tätä kysymystä. Kun te otitte tämän aiheen esille, on kyse Konrad Adenaurin säätiöstä. Siinä on kyse, että meidän pitäisi keskittyä seuraamaan tilanteen kehittymistä lähimaissa, naapurimaissa. Koulutamme henkilöitä kyseisissä maissa. Joitakin kielteisiä elementtejä on ilmennyt ja ne voivat vaikuttaa tietysti sitten maittemme välisiin suhteisiin – säätiön sisällä. Totta kai tässä on kyse siitä, että myönnetään lupia, myönnetään virallisia lupia, lisenssejä, joita ei ole vielä tähän mennessä meille myönnetty. Eli sen takia me olemme joutuneet sulkemaan tämän säätiön. Tämä säätiö on hyvin maltillinen luonteeltaan. Se työskentelee myös Afrikan unionissa se, kiinnost, se on kiinnostunut kaikista tuon alueen maan tapahtumista ja kehityskuluista. Te tiedätte, että Arabiemiraateissa kysymykset ovat myös joskus hyvinkin kriittisiä. Meillä on Arabiemiraateissa useita eri kansallisuuksia, jotka elävät hyvässä so, sulassa sovussa keskenään ja he kunnioittavat toinen toistaan ja kunnioittavat siis näin myös emiraattien kansalaisia. Voisin lisätä tähän, että aikomukset, aikeet ovat hyviä. Eli sen takia me emme olisi voineet edes hyväksyä ajatusta säätiön perustamisesta, mutta kuten Emiraattien, Arabiemiraattien edustaja sanoi, tämä säätiö avattiin, perustettiin sillä oli hyvin jalot, hienot tavoitteet ja tarkoitusperät, mutta nämä kielteiset ilmiöt, tapahtumaketjut synnyttivät niin tukalan tilanteen, että asiat eivät enää lähteneet etenemään oikeaan suuntaan. Sen takia päätimme sulkea tämän säätiön, lopettaa sen toiminnan sen takia me myöskään voi vastata tähän kysymykseen sen enempää. Tästä pidettäneen kokous. Toivottavasti siitä sukeutuu hyviä tuloksia tällä alueella ja myös muilla alueilla. Nyt palaan toiseen kysymykseen, jossa käsiteltiin ydinaseita ja niiden vaikutusta arabimaiden yhteistyöneuvoston toimintaan. Totta kai ydinasekysymys tuolla maailman kolkalla, niin kuin muuallakin maailmassa, huolestuttaa alueen ihmisiä. Totta kai sillä on välitön vaaratekijä ympäristölle, mutta jos ydinvoimaa ei valvota tarkasti, ydinvoiman käyttöä ei valvota, niin silloin se on myös vaarallista. Meidän pitää täsmentää tarkasti valvomismekanismit, koska muuten onnettomuusvaaratekijä on suuri, jolla voi olla suunnattomat seurausvaikutukset lähimaihin ympäristömielessä. Tämä ydinasevarustelu on polttava meidän alueellamme. Mutta toivoisin, että siitä voisi tulla ydinasevapaa vyöhyke. Tai ainakin, että siellä voitaisiin asianmukaisesti suojella ydinaseistusta. Mutta mitä on sanottu, eihän tämä kosketa vain Irania, mitä täällä tuli esille. Kyllä, se koskettaa myös Israelia ja Arabimaiden yhteistyöneuvosto ei ole on pitänyt kokouksia kansainvälisissä toimielimissä ja me olemme sanoneet, että ydinasiohjelma pitää lopettaa Iranissa, mutta samalla tapaa myös Israelissa. Kysyttiin myös terrorismin rahoituksesta. joka liittyi Indonesiaan. Me olemme kärsineet terrorismista, tulipa se sitten rajojemme sisältä tai ulkopuolelta. Arabimaiden yhteistyöneuvoston maat ovat pystyneet taistelemaan jossain määrin terrorismia vastaan. Ei kai voida sanoa, että tässä on kyse mistään luonnollisesta ilmiöstä. Ei laisinkaan kaukana meistä sellainen käsitys, mutta se öö, Suurin osa terroristeista on valitettavasti meidän maittemme kansalaisia tai edustajia, mutta löytyy sieltä myös muiden maidenkin kansalaisia. Jos on kyse yksilöstä ja terrorismista, niin silloin se on usein myös henkilökohtainen asia, mutta me olemme ensisijaisia kärsijöitä, kohteita, uhreja. Meillä on myös Saudi-Arabian suuran neuvoantavan neuvoston jäsen täällä paikalla ja hän ne vastata sitten tähän kysymykseen. Haluaako hän puhua englanniksi, jotta kommunikaatio olisi vähän helpompaa? Uh, on ilo olla täällä. Rava Niebler, herra Brock. On ilo tavata teidät molemmat. Mitä terrorismin rahoitukseen tulee, on äärimmäisen tärkeää, että me puutumme asiaan, pohjaamme faktoihin eikä huhuihin. Saudi-Arabialla ja muilla yhteistyöneuvoston mailla on paljon kokemusta tämän asian käsittelyssä. Ei ainoastaan puhtaasti terrorismin näkökulmasta. Mutta mitä tulee tähän rahoitusperspektiiviin, olemme erittäin tiukasti olemme seuranneet olemme seuranneet kansainvälisten rahoitusjärjestöjen vaatimuksia, joka vä, haluaa vähän sitä aina ilahduta liittyen terrorismin rahoitukseen. Saudi-Arabian menestys on ollut merkittävää terrorismin kanssa selviämisestä. Aina silloin täällä kuulemme, mitä yksi tai toinen maa tukee. Terrorismi voin kertoa, että politiikka ja käytäntö maissamme on sellainen, että emme tue tällaista toimintaa ja eh, estämme kansalaisia osallistumista näihin asioihin. No, it's just, uh... فيما يتعلق بالسؤال الأخ الذي ذكر أن Vastaan kysymykseen kollegalle, joka puhui Syyrian vastarintaliikkeen rahoittamisesta. Sehän luetaan usein terrorismin rahoittamiseen. Minä olen pahoillani, mutta näin ei ole asianlaita. Mitä tällä hetkellä Syyriassa tapahtuu? Se on todellista vastarintaa. Syyrialaisten vastarintaa hallintoa vastaan. Vastarintaliike haluaa muuttaa Syyrian luonnetta sitä kuvaa, joka Syyriasta muodostuu ulkomaailmalle. Mutta jos puhutaan terrorismista, niin vetoan tässä eurooppalaisia tukemaan Syyrian kansan vastarintataistelua. Siinä oli kyse terrorismista. Haluaisin antaa nyt puheenvuoron kollega Haledille omanen sultaanikunnasta. Hän tulee puhumaan, kertomaan enemmän Bahrainin tilanteesta ja kaikesta siitä, mikä liittyy mielenilmauksiin, mielenosoituksiin, joita on myös manipuloitu. Kiitos paljon. Kiitos tästä hienosta vastaanotosta, joka on meille tarjottu täällä. Parlamentaarikot, avustajat, kokousjärjestäjät, kuten kollega parlamentin puhemies sanoi, me tässä Persianlahden yhteistyöneuvostossa me sovellamme lakeja, asetuksia, muita lainsäädännöllisiä määräyksiä, myöskin kansainvälisiä määräyksiä aina alueen kansojen etujen mukaisesti, jotta voisimme turvata mahdollisimman hyvän turvallisuuden ja vakauden tuolla alueella. Mitä sitten tulee Bahrainiin? me eh, voimme sanoa, että mitä siellä on tapahtumassa väärinkäytöksien suhteen. On kyse eh, henkilöiden turvaamisesta, omaisuuden turvaamisesta, vakauden turvaamisesta, mitä on tehty. Sen tarkoitusperänä oli ainoastaan turvata ja suojata ihmishenkiä ja omaisuutta. Mitä sitten tulee parlamenttien rooliin tässä yhteistyöneuvostossa? Me pyrimme aina toimimaan siten, että voisimme vastata kansojen pyrkimyksiin ja toiveisiin ja odotuksiin. Tänään olemme voineet, tänään päivän mennessä olemme voineet todeta, että useat lainsäädännölliset määräykset, säännökset, säädöt ja lait on toteutettu, jotta ne myös joka päivän elämässä toteutuisivat parhaalla mahdollisella tavalla kansalaisten näkökannasta katsottuna. Persianlahden yhteistyöneuvosto toimii myös kansainvälisen kauppajärjestön kanssa yhteistyössä. Ja tämä on todellakin kiihdyttänyt investointeja tuolla alueella. Me olemme sopineet vapaakauppasopimuksia Yhdysvaltojen kanssa, muidenkin kauppakumppaneiden kanssa. Ja tämän tarkoituksena on todellakin edus, edistää investointia myös kaksisuuntaisesti. E, ensiksikin ajattelemme kun, kunkin maan erityispiirteitä, erityisetuja. Täällä on myös puhuttu off, lentokielto, lentokielto kysymyksestä Syyrian ilmatilan yllä. Meidän ensimmäinen etummehan tässä, tärkein etummehan on tietenkin turvata kansan edut ja turvallisuus. Me haluaisimme lopettaa tuon verenvuodatuksen. Mm, kollegahan tässä jo sanoi, että humanitaarinen apu voi tulla perille Syyrian kansalle. Humanitaarinen apu on aina sen kaltaista, että se haluaa auttaa kansoja konfliktialueella. Syyriassa on kyse todellisesta ylpeästä vapaan kansan vastarinnasta, joka haluaa lopettaa tämän diktatorisen vallan olemassaolon. Israelin hyökkäyksen uhka Iranin ydinase laitteistoa vastaan on tuttua puhetta jo kymmenen vuoden takaa meille lehdistöstä. Aina voidaan puhua, että voidaan ennakoida mahdollista hyökkäystä Iranin ydinasekapasiteettia vastaan, mutta todellisuudessahan mitään ei ole tapahtunut ka- kaikenlainen yksipuolinen hyökkäys Israelin puolelta ilman kansainvälisen yhteisön suostumusta tulee saamaan valtavat seurausvaikutukset. Persianlahden yhteistyöneuvosto yksituumaisesti tuomitsee tuon kaltaisen yksipuolisen hyökkäyksen ilman minkäänlaista kansainvälisen yhteisön suostumusta tai vi- vihreätä valoa tai etukäteistä kansainvälistä neuvottelua. Täällä myös kysyttiin Koir- Kairon kolmikantakokouksesta ja meidän osallistumisestamme sinne. Miksi me meidän yhteistyöneuvoston jäsenemme ei osallistunut siihen kysymyksen mukaan. Bahrainista tuleva kollega haluaisi lisätä muutaman sanan kysymykseen, joka liittyy suoraan hänen maahansa. Hyvä puheenjohtaja, kiitos teille. Olen erittäin iloinen voidessani tavata europarlamentti parlamentin edustajia. Tässä on kyse yhteisestä keskustelusta. Yhteistyöneuvoston nimissä haluamme puhua erittäin avoimesti, jotta saamme konkreettisia tuloksia, ratkaisumalleja ongelmiimme, jotka vaikeuttavat meidän etenemistä kohti rauhaa ja demokratiaa. Tässä on kyse modernista kulttuurista ja se on hyvin tehokas tapa ratkaista ongelmia yhteistyö eri toimielinten kanssa. Nämä Bahrainin, Bahrainin tapahtumat ovat ulkopuolisten puolueiden välineellistettyä manipulointia. Kollegani sanoi jo täällä aikaisin, että Bahrainin hallitus on kieltäytynyt tarjoamasta todisteita turvallisuussyistä. Kyse on kansallisesta turvallisuudesta. Eihän se tarkoita sitä, etteikö todisteita olisi olemassa, eikä meillä olisi niitä hallussamme. Meillä on konkreettisia todisteita Iranin välineellistämisestä tässä tapahtumaketjussa. Tässä on tietysti siis kyse islamistisesta tasavallasta – teidän pitää, tehdä varmasti kaikki tunnette sen, ja Twitteristä löytyy viesti ja myistä sosiaalisen median sivulta löytyy viesti, että Iranin joukot, Iranin puolueet ovat läsnä Syyriassa myöskin Libanonissa. Me tiedämme todella, että siellä on Iranin vallankumouskaartin jäseniä, jotka manipuloivat aivan selkeästi näitä liikkeitä, liikehdintää Bahrainissa. Vuonna 2011 käynnistettiin Bahrainissa koko joukko uudistuksia, ja me aiomme viedä ne läpi meidän maassamme. Bahrainin kansa antoi hyväksyntänsä sille kansanäänestyksessä, johon koko kansa voimallisesti osallistui. Tämä uudistusohjelma on saanut 99,4 prosenttisesti tuen kansaltamme. Uh, uh, Poliittiset puolueet eivät voineet osallistua ensimmäisessä, ensimmäisellä lainsäädäntökaudella tähän työhön, mutta toisella ja kolmannella lainsäädäntökaudella pystyivät osallistumaan siihen. Tässä ihmisoikeustilanteesta myös muutama sana Bahrainista. Tämä on avoin maa kaikelle. Meillä ei ole mitään salattavaa, peiteltävää mistään aiheesta. Me olemme avoimia edistykselle, kehitykselle, ja jos me törmäämme ongelmiin, niin me pyrimme toki ratkaisemaan ne. Sehän, sehän on, silloinhan on kyse demokratiosta. Ja me haluamme tarjota mallin, jota muu alue voi seurata. Kaikkihan täällä uskomme demokratiaan, edistykseen, kehitykseen, yhteistyöhön kaikkien kansojen välillä. Me olemme avoimia, me olemme toimimme avoimesti ja olemme valmiita keskustelemaan teille selkeästi, selkein termein, kai täysin avoimesti. Meillä ei ole mitään salattavaa ja peiteltävää. Kiitos, hyvä puheenjohtaja. Kollegani antaa vielä vastauksia ja tarjaa vielä muihin kysymyksiin. Mitä tulee meidän äh, äh, osallistumiseen, siis Saudi-Arabian kuningaskunnan osallistuminen Kairon kolmikantakokoukseen Syyrian kysymyksestä. Tehän tiedätte, että on eri asia siitä, että jos vetäytyy pois kokouksesta tai ei osallistu kokoukseen. Saudi-Arabia on maa, joka omaa selkeän avoimen poliittisen linjan, eikä ole mitään lausuntoja siitä, että meillä olisi joku toinen vähän piiloteltumpi esityslista kokouksia varten. Jos Saudi-Arabia ei ollut, jos ei ole aivan sataprosenttisesti vakuuttunut osallistumisen tärkeydestä, silloin se vetäytyy kokouksesta, mutta kyllä me haluamme osallistua tähän kokoukseen, mutta tässä on kyse hyvin, hyvin visaisesta kysymyksestä. Me olemme osallistuneet valmisteleviin kokouksiin, joita sitten jatkettiin muilla kokouksilla. Meillä on Kofi Annanista hyvä esimerkki – joka oli Arabiliiton ja YK lähettiläs, ja hän sitten heitti pyyhkeen kehään, kun ei enää pystynyt jatkamaan. Me seuraamme tarkasti kvartetin toimia, ponnisteluja, ja olemme sitä mieltä, että tämä on hyvä kokous ja toivotamme sille suurta menestystä. Vastauksena Rova Koratsa Biltin kysymykseen pyydän anteeksi, jos nimet eivät äänny aivan oikein. Rova Koratsa Bilt puhui naisten oikeuksien voimallisesta etenemistä Saudi-Arabiassa. Olen pahoillani, kun puhun maastani. Minä haluan tässä minä puhun myös yhteistyöneuvoston ministeri Rova Koratsabil puhui naisten asemasta me äh, olemme todenneet, että tässä on edistytty todella tuntuvasti. Meillä on ollut joitakin mielivaltaisia pidätyksiä. Se on pahoiteltavaa, koska siinä palataan vanhaan tilanteeseen – eikä se todella välitä islamin todellisen viestin todellista luonnetta. Meidän maamme on todella nähnyt paljon vaivaa lainsäädäntökentällä. Olen tavannut oikeusministerin ja olen myös työstänyt paljon rikosoikeuden uudistusta, jossa on myös säilytetty meidän maamme oikeudet, mutta ei tässä nyt, ei, ei nyt täällä kannata tänä päivänä puhua tästä asiasta sen enempää meidän maamme rikoslaista. Mutta meidän maassamme ihmiset elävät hyvin erikoista aikaa, koska usein mennään pidem, ei pystytä tarjoamaan sitä, mitä haluaa, halutaan, mutta pitää olla kärsivällinen, jotta nämä oikeudet joku päivä saavutettaisiin, mutta me pystymme takaamaan sen, että oikeuksia ei haluta väärinkäyttää ja toivomme, että ne todella menevät oikeaan suuntaan niiden ihmisten kannalta, jotka haluavat estää terrorismin etenemisen, ettei käy niin, että niillä pystytään edistämään terrorismia. Jos meillä on ollut joitakin pidätyksiä, niin pidätysmääräykset on luokiteltu. Usein ne tapahtuvat jontavat juurensa ulkomailta. On kyse yksilöistä, ihmisistä, jotka tulevat rajojemme ulkopuolelta maahamme – Totta kai meidän täytyy pidättää epäilyttävät henkilöt. Meidän täytyy turvata perusoikeudet. Meillä on yksittäisiä tapauksia, totta kai esimerkiksi lehtimiehiä ja muita vastaavia. Voisimme nimetä nimeltäkin joitakin tapauksia, ei se tuota meille ongelmaa, mutta haluan vakuuttaa teille, että koska minä olen entinen, minä olen ollut aiemmin oikeusministeri ja tämän neuvoantavan neu- puheenjohtaja, suuran puheenjohtaja, joka on parlamentaarinen toimielin maassamme, minä olen valmis myös puhumaan myös näistäkin ongelmista. Tämä oli tietääkseni viimeinen kysymys, joka meille esitettiin, hyvä puheenjohtaja. Jos on muita kysymyksiä, kollegat, olemme käytettävissänne ja haluamme antaa myös täydentävää elementtiä vastauksenne. Kiitos vielä teille, teille jär- tästä vastaanotosta ja vieraanvaraisuudestanne. Tämmöiset kiitokset. Meillä on vielä neljä puheenvuoropyyntöä, mutta aika on oikeastaan loppunut. Mitäs meidän nyt pitäisi tehdä? Ehkä jokainen puhuu vielä vähän alle minuutin. Vedetäänkö sinut pois puhujalistalla? Minä olin juuri antamassa sinulle puheenvuoron minuutiksi edustaja Pantseerin jälkeen. Edustaja Pantseeri, yksi minuutti. Ah, Kiitoksia. Minäkin haluaisin toivottaa tervetulleeksi puhemies Al-Sheikin. Äh, hän korosti parlamentin roolia puheenvuorossaan. Haluaisin esittää muutaman kysymyksen. Te tiedätte, että islamilaisten maiden äh, demokratiaprosessi äh, on myöskin mennyt perustuslaillisuuden tielle, eli täytyy asettaa rajoja poliittiselle vallalle ja myöskin saada aikaan vallanjakoa valtion sisällä. Tämä ei ole mikään uusi asia islamilaisessa kulttuurissa. Tässä keskustelussa sharia kuitenkin sitä pidetään yhtenä osana perustuslaillisuutta islamilaisuudessa ja tärkeänä osana demokratiaprosessia useissa maissa. Eikö olisi kuitenkin aika nyt erottaa uskonnollinen julkisesta ja sen jälkeen mitä olemme tehneet arabimaiden ja Afrikan maiden suhteen tulee tulleet siihen tulokseen, että jokaisen valtion täytyisi itse päättää tulevaisuudestamme. Emme usko, että arabimaiden ja salafistien tuki näille maille on välttämättä edistyksellistä niiden tulevaisuuden kannalta. Edustaja Saifi, ei. Edustaja Weigl. O Siriji bi verjetno bilo vret... Pohjohtaja, mitä Syyrian tulee, Meidän pitäisi keskustella asiasta pitempään. Pahoittelen, että aika on loppunut. Meistä meillä on arvokas mahdollisuus vaihtaa mielipiteitä. Sallit näette minun esittävän kysymyksen. Ulkopuolelta tapahtuva asioihin puuttuminen on muodostunut käytännöksi lähi ja se voi hoidottaa mitä tahansa maata. Oletteko tietoisia näistä uhrista? Ajatteko te hyväksyä tällaisen, olkoisen sisäisiin asioihin puuttumattomuuden periaatteen? Toinen kysymykseni on, olisiko mielestänne hyvä elvyttää kulttuurien ja uskontojen välistä vuoropuhelua, erityisesti ajatellen äskettäisiä tapahtumia, jotka liittyvät tähän internatelokuvaan. Ehkä tämä olisi välttämätön askel eteenpäin. Ah, thank you very much, Chairman. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Keskustelusta kävi ilmi, että meillä on erilaisia alueita ja meillä on yhteisiä etuja, mutta pelkään ja pahoittelen, että meillä ei ole kovinkaan paljon arvoja. olen usein Pakistanissa ja Tunisiassa olen eu vaalitarkkailija ollut kummassakin maassa. Kuuntelin sitä, mitä kollegat sanoivat, että, että että terrorismia mutta meissä Pakistanissa käynkää. Ihmiset kertovat, että saudit rahoittavat radikaalimpia madrasseja, kouluja. Ja Tunisiassa myös sanotaan, että saudit rahoittavat sitä, että valtavirta moskeet kääntyvät radikaaleiksi. Jos kysymys ei ole terrorismista, kysymys on hengellisistä äärimmäisäätelystä, jossa hallituksen lopettakaa se. Jos olet yksilöitä, lopettakaa heidät. Heidän toimintaansa uskon, että nämä jotka tukevat rakenteet eivät ole mitenkään toivottuja ulkomailla, ei ainoastaan Tunisiassa. Ja uskonnosta suvaitsemattomuutta esittyy Omanissa esimerkiksi, anteeksi puheenjohtaja, niin se on nyt ohi. Nyt Sofoklios. Yeah, this is Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς και εγώ με τη σειρά μου καλωσορίζω. Ensinnäkin haluaisin toivottaa kutsuvieraamme tervetulleeksi edustavat Persianlahden arabimaiden yhteistyöneuvostoa. neuvostoa koska haluamme uskoa, että yhteistyön pitää vain vahvistua. Meidän pitää vahvistaa sitä. Kuuntelimme erittäin tarkkaavaisesti puhemiehen puhetta. Ensimmäisessä puhuessaan hän puhui erästä asiasta. On välttämätöntä rauhoittaa Israel-Palestiina-konflikti. Totta kai me toivomme sitä. Mutta hän sanoi sen hyvin konkreettisella tavalla. Hän sanoi, meitä ei miellytä se, että puututaan meidän sisäisiin asioihimme. Hän myös sanoi, että tarvitaan moraalista ja kulttuurillista apua. Tähän kytkeytyn kysymykseni. Tänä päivänä Israel-Palestinan konflikti on joka päiväistä. Syyriassa kuolonuhrien määrä kasvaa. Kulttuurista ja moraalista apua, tarjotaanko sitä riittävästi vai pitääkö vaivan näköä kaksinkertaista? Kiitos. فيما يتعلق بفصل الدين عن الدولة Mitä tulee valtion ja uskonnon erottamisesta, tämä on kulttuurikysymys, mutta myös tieteellinen lähestymistapa. Tässä ei ole kyse poliittisesta kokemuspohjasta tai jostakin hallintotavasta. Meidän täytyy syventää tätä kysymystä, sen käsittely. Haluan teidän myös tietävän, että mikä on äh, asenne ja näkemys uskonnon ja valtion erottamisesta toisistaan. Teidän on hyvä tietää, että islamin sharia johtaa, hallinnoi ja organisoi, järjestää ihmisten välisiä suhteita, mutta myös ihmisten ja valtion välisiä suhteita, mutta myös muslimien ja ei-muslimien välisiä suhteita. Organisoi valtion ja kansalaisen välisiä suhteita. Se on tärkein asia. Poliittinen, poliittiset puolueet eivät hallinnoi mitenkään uskonnon ulkopuolelta tai eivät voi jättää huomioon ottamatta uskontoa. Hallinto, hallitus ei siis erota uskontoa siitä tavasta, miten hallinnoivat tässä on kyse täydentävästä järjestelmästä, joka poikkeaa muista uskonnoista. Islam on uskonto, mutta se on myös valtio samanaikaisesti. Teksteissä tämä kaikki on säädelty. Todellisuus on kuitenkin joskus toisenlaista, se kehittyy ja muuttuu, mutta sarjan mukaan me emme voi erottaa uskontoa valtiosta. Tämä on säädetty Jumalan toimesta. Tässä on kyse jumalallisista säännöistä. Niitä ei ole siis ihmiskäsi laatinut tai muokannut niitä. Hallitukset noudattavat ja soveltavat samoin kuin kansat. Vaikka hallitukset haluaisivat ehkä muuttaa tätä asiantilaa, niin kansat eivät tulisi sitä hyväksymään. Jos on kyse jostain tietystä valtiosta, niin se on sitten toinen asia, mutta minä puhun tässä tästä yleisestä näkemyksestä, miten islam mielletään hallituksissa, hallinnossa ja valtakeskittymissä. Minä olen itse opiskellut islamin uskontoa ja monet sharian asiantuntijat voivat teille vain vahvistaa sen, mitä olen tässä nyt teille kertomassa kun me katsomme sarjaa noudattavia valtioita kattavasti kokonaisvaltaisesti, niin voimme todeta, että nämä valtiot eivät erota uskontoa ja valtiota toisistaan. Ne siis pidättäytyvät tiukasti tässä uskonnollisessa kontekstissaan, kun on kyse hallinnoimistavasta vasta Totta kai tätä aihetta pitäisi syventää, siitä pitäisi keskustella paljon laajemmin, sitä pitäisi tutkia. Mm. Toinen asia, Arabisaudin ja Katarin mahdollinen rahoitustoiminta terrorismille. Kollegahan jo vastasi siihen äsken. Samainen kysymys, joka esitettiin ulkovaltojen puut puuttumisesta Syyrian asioihin. Kollega vastasi jo, että rahoitus on vain apua, jota annetaan Syyrian kansalle. Me annamme myös apua Syyrian vapaalle armeijalle, mutta me annamme apua myös kansalle, joka on noussut kapinaa diktatuuria ja tyranniaa vastaan. Ei tässä ole kyse toisen valtion sisäisiin asioihin puuttumisesta. Haluaisin myös kommentoida kysymystä sarjasta. Sarjassa sanotaan Koranissa, että hallitus ja kan, kansa hallitaan suuran myötä, kuulemisen myötä, konsultoinnin myötä. Kaikki hallituksen toiminta perustuu uskontaan. Ei voi siis eriyttää, erottaa tätä kahta valtaa, uskontoa ja valtiota muslimivaltiossa. Kuten kollega sanoi, lainsäädäntö kehittyy, muuttuu. Säännökset, asetukset muuttuvat siten, että yhteiskunta voi osallistua valtion elämään. Me perustamme neuvontavia neuvostoja. Meillä on myös vapailla vaaleilla valittuja edustushenkilöitä. Me pyrimme tällä tavoin nykyaikaistamaan meidän lainsäädäntöämme ja hallitus aikoo parantaa kansalaistensa elämää kaikilla mahdollisilla tasoilla. Jos puhutaan kulttuurien välisestä vuoropuhelusta, Arabi, Saudi-Arabia on jo käynnistänyt aloitteen kulttuurien välisestä keskustelusta kahden pyhän paikan turvaamisesta. Me oli myös, täällä oli myös kysymys Saudi-Arabiasta ja, ja rahoituksesta. Haluaisin puhua kulttuurien välisestä konflikteista, sivilisaatioiden törmäyksestä. Saudi-Arabian kuningas on Espanjassa pidetyssä kokouksessa vedonnut ihmisiin siihen, että vahvistettaisiin kulttuurien välistä ja sivilisaatioiden välistä vuoropuhelua ja että tyrmättäisiin tämä ajatus sivilisaatioiden yhteen törmäyksestä koska aloite tuli Saudi-Arabiasta, joka on jollain tavalla johtajan ominaisuudessa – muslimivaltioiden silmissä, koska pyhät paikat löytyvät Saudi-Arabian maaperältä, niin tällä on erittäin paljon merkitystä tällä aloitteella. Tämä aloite saa jatkoa. Tulla, Itävaltaan tullaan perustamaan sen pääkaupunkiin Viinien päämaja tälle yhteenliittymälle, joka voisi jatkaa kulttuurien ja sivilisaatioiden välistä vuoropuhelua – jotta se voisi myös jatkaa olemassaolonsa ja toimintansa. Henkilö, joka esitti kysymyksen, sanoi myös samalla, että ei ole mitään yhteistä nimittäjää meidän välillämme. Minä vastaan toivon, että olisi enemmän yhteisiä arvoja kuin mitä nyt ehkä voisimme kuvitella tai mitä nyt jo mieleemme te voisitte perustaa väitteen eh, joidenkin yksilöiden julkilausumille Pakistanista, jotka sanovat, että saudit eh, rahoittavat madrassakouluja tai mm, moskeja, kouluja, jossa eh, val- koulutetaan nuoria tai joitakin ihmisiä kyseenalaiseen toimintaan. Meille sanotaan, että me rahoitamme ääriliikkeitä tai terrorismeja ja koulutamme nuoria siihen. Se on väärin. Meillä on paljon yhteisiä arvoja, meillä on olemassa yhteinen nimittäjä. Me emme anna mitään apua terroristeille. Saudi-Arabian hallitus antaa apua, jos se antaa apua jollekin säätiölle tai järjestölle, niin se tekee sen virallisesti. Se antaa tukensa vastaavalle hallitukselle toisessa maassa, jos sanotaan, että hallitus tukee koranisia madrassakouluja, niin Saudi-Arabian hallitus auttaa silloin Pakistanin hallitusta näissä tavoitteissa ja hankkeissa – ei Saudi-Arabian hallitus ehdollista näiden apujen antamista päinvastoin. Se tarjoaa tukeaan mahdollisuuksien puitteissa, joista on päätetty yhdessä edunsaajan maan hallituksen kanssa tässä nimenomaisessa kysymyksessä Pakistanin hallituksen kanssa. Jos teille sopii hyvä puheenjohtaja, Eräs Saudi-Arabian kollega halusi vastata vielä yhteen kysymykseen. Olkaa hyvä. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin vain alleviivata sitä, että Saudi-Arabia on sekä naftan että mininaftan jäsen olen varapuheenjohtajana äh, Mailisissa Shurassa äh, mininaftassa. saudi arabiaan ykkössenä ykkösenä liittyen tiukkoihin sääntöihin rahan siirroista Saudi-Arabiasta muihin maihin ja instituutioihin. Se on ykkösenä naftaa. Saudi-Arabia on Pidän parhaan joukossa maailmanlaajuisesti. Saudi-Arabiassa on erittäin tiukat säännöt varainsiirrosta Saudi-Arabiasta muille virastoihin tai maihin. Saudi-Arabiasta ei löydä yhtään maksua, elleivät ne menee lainmukaisille hallituksen virastoille. شكرا جزيلا قد يكون Kiitän teitä. Meillä oli myös kysymyksiä teille esitettävänä. Te olette puhuneet rauhan ja vakauden juurruttamisesta Lähi-Itään. Siihen lukeutunee myös Israel, mutta tiedämme, että tänä päivänä on paljon vielä arabi kansojen edustajia Israelin vankiloissa. Myös Palestiinan viranomaisen edustajia on myös Israelin vankiloissa. Euroopan parlamentti voisi toimia siten, että että nämäkin vangit saisivat nauttia oikeuksistaan, erityisesti Israelin vankiloissa olevat vangit. Ja tämä kysymys voitaisiin, tätä kysymystä voitaisiin lähestyä humanitaarisesti ja, ja sen asian vaatimalla vakavuudella. Sydämelliset kiitokset tästä keskustelusta, jota saatoimme käydä. Se osoittaa, että joissain asioissa olemme samaa mieltä se osoittaa kyllä myös, että meidän täytyy vielä paljon keskustella, jotta ymmärtäisimme toisiamme ja väärinkäsitykset saataisiin korjattua. Kuitenkin uskon, että tämä on kummankin osapuolen etu, että jatkamme yhteistyötä. Tämä on yhteistyö, jota valtuuskunta varmasti edistää suurella innolla ja uskon, että tämä on yksi Euroopan unionin tärkeimmistä kumppanuuksista ja siksi kysymykset, jotka liittyvät talouteen, politiikkaan, turvallisuuspolitiikkaan, mutta myös kulttuuriin ja uskontoon, äh, ovat äh, kaikki kysymyksiä, joihin meidän on löydettävä äh, vastauksia. Me Euroopan unionin Olemme sitä mieltä, että lähinen konflikti voidaan ratkaista ainoastaan kahden valtion ratkaisun pohjalta ja niin, että kummallakin osapuolet ovat tasa-arvoisessa asemassa ja jos vain mahdollista, niin vuoden 1967 rajojen mukaisesti. Mehän yritämme aina saada osapuolia lähentymään toisiinsa ja Israel on monissa asioissa edistynyt viime vuosina. Meillä on ongelmia, jotka liittyvät turvallisuuden tunteeseen kummallakin osapuolella, kehitystä, mahdollisuuksiin. Hamasin kova käsi Gaasassa tai pelko Hisbollahista. Nämä ovat kaikki asioita, jotka on nähtävä yhteydessä toisiinsa. Uskon, että voimme ainoastaan edistyä, jos me toisaalta saamme elinvoimaisen palestinalaisvaltion ilman siirtokuntia ja toisaalta juutalaisen Israelin valtion turvallisuus on taattu. Näiden asioiden on onnistuttava ja meidän tulisi niitä työstää ja olen vakuuttunut siitä, että kvartetti voi olla ainoastaan menestyksekäs, jos se tekee läheistä yhteistyötä Persianlahden yhteistyöneuvoston ja Arabiliiton kanssa. Ja tämä yhteistyö on ainoa pohja, jos haluamme ottaa yhteisvastuuta. Kvartetti ei yksin tähän pysty. Ja parem- jotta saadaan paremmat olosuhteet Lähi-idässä, niin tämä yhteistyö on tarpeen. Kiitän teitä sydämellisesti teidän vierailustanne. Ja minä nyt ainakin olen tämän vierailun jälkeen kiinnostunut muista vierailuista ja olen kiinnostunut siitä, että jatkamme tätä vuoropuhelua. Kiitoksia. Kiitos. colleague. Next point, interim report in the interest of achieving a positive outcome. Seuraava kohta. Väliaikainen mietintö myönteisen tuloksen saavuttamiseksi. Pyydän. Hyvää huomenta, puhemies Pötterin. Colleague, we have to run. Hyvät kollegat, meidän on kiirehdittävä. Väliaikainen mietintö myönteisen tuloksen saavuttamiseksi vuosien 2014-2020 monivuotista rahoituskehystä koskevassa hyväksyntämenettelyssä. Koskapa olemme myöhässä, annan heti puheenvuoron esittelijälle Marjetta Jannakulle. Teillä on puheenvuoro. Jos voisitte puhua lyhyesti, niin se olisi hienoa you want to concentrate? Just wait a little bit in order... Odotetaan ihan pikkasen. People to... In order that the chairman of the foreign affairs not... Uh, Proedre. Hyvä puheenjohtaja. Please listen to the rapporteur. Voisitteko kuunnella kollegat esittelijää? Hyvä puheenjohtaja. Tiedän, että olemme vähän aikataulusta jäljessä, joten puhutaanpa lyhyesti. Varmasti muista, että tämä Euroopan maailmassa osana budjettia on jotain, joka viime monivuotisessa rahoituskehyksessä sitä liian usein jouduttiin korjaamaan, koska puitteet olivat aika tiukat ja siinä ei ole tarpeeksi joustavuutta. Uudessa rahoituskehyksessä sitä täytyy korjata. Ja on todettava, että ongelmia on rahoituskehyksen suhteen. Neuvosto vaatii leikkauksia komission ehdotukseen ja mikä pahempaa, parlamentin ehdotukseen. Haluaisin vain todeta, että jos tilannetta tarkastelee, niin parlamentin täytyy tarkastella tätä leikkaustilannetta, mutta tähän mennessä tilanne on ollut myönteinen. Totesinpa vain, että Tässä on neljä kompromissitarkistusta. Ne pohjautuvat yksittäisten meppien ehdotuksiin. Ensinnäkin kompromissi yksi kahta tarkistukset yksi ja kaksi, ja ne luovat kytkökseen muiden asioiden kanssa kompromissi 2 kattaa myös kompromissin 6 pienten muutosten kanssa. Ja kompromissi 3 kattaa kohdat 8 ja 9. Me halusimme eroon automaattisesta varojen uudelleenjaosta. Olemme kytkeneet tämän osittain tarkistukseen 8 ja kompromissi 4 kattaa tarkistukset 17 ja 18 No tässä pyrimme tarkastelemaan absor- muutaman absorptiokapasiteetin integraatiokapasiteetilla. Ja sitten tässä on suullinen tarkistus. Ja tässä pyrimme parempaan tasapainoon. Pyrimme ottamaan naapuruspolitiikan eri piirteissään – ja strategiset komppanukset. Ja sitten tarkistuksesta 21 on kohta kohdalta äänestys. Olen sen toisen osan kanssa samaa mieltä, mutta mielestäni sen lausunnossa, kun ajattelemme monivuotisen rahoituskehyksen seitsemän seuraavaa vuotta, niin ei meidän tarvitse ihan loppuun saakka kaikkia yksityiskohtia lyödä lukkoon. Ja kumppanuussopimuksien suhteen me haluamme, että välinettä käytetään ongelmien välttämiseksi ja siinä on siksi viittauksia muihin ulkoisten toimien välineisiin. Tämä halusin sanoa nykytilanteesta. En usko, että tässä on mitään erityisiä ongelmia. Ja kollegat näyttävät olevan tyytyväisiä kompromisseihin ja suullisiin tarkistuksiin, niin toivottavasti huomisen äänestyksen jälkeen voimme välittää ehdotuksemme budjettivaliokunnalle. Valiokunnassa meidän täytyy pohtia sitä, miten voimme leikkauksia ylipäätänsä suhtautua rahoituskehyksen puitteissa. Ähm, Maria Muniz. Kiitoksia. Ja sitten Maria Munisin nimissä edustaja Gomez, kaksi minuuttia. Ei enempää. Kiitoksia varjoesittelijämme puolesta. Haluan kiittää edustaja Janakova tästä mietinnöstä. Me olemme, olemme iloisia siitä, että ryhmäni kanta on otettu huomioon. Meistä kaikista tärkeimmät asiat ovat myös mukana kompromisseissa. Ja tämä liittyy myös uuteen budjettiin ylipäätään, koska täyden lisäbudjettina sillä on tärkeä katalysaattorivaikutus jäsenvaltioiden tasolla. Komission ehdotus on minimi uusien tavoitteiden toteuttamiseksi ja Lissabonin sopimuksen henkis, hengessä, mutta jos neuvosto ei pysty tukemaan tätä komission ehdotusta, niin me kehotamme neuvostoa perustelemaan, mitkä, ovat neuvost, mitkä prioriteetit voitaisiin poistaa. Me pidämme myös hyvänä komission sitä, että komissio on ehdottanut sitä, että käytetään myös muita rahoitusvälineitä näiden suhteiden kohentamiseksi ja kolmanneksi haluan kiinnittää huomionne yhden yhteen meidän tarkistuksestamme, jonka esit, äh, esittelemme, muni on, esittelemme tämä tarkistus numero 20, jossa puhutaan tarpeesta pitää apuvarauksia aktiivisina vuonna 2014-2020, jotta saattaisiin äh, rahoitu, resurssien allokointia. Tämä mahdollistaa EUn reagoinnin ajankohtaisiin tarpeisiin ja kriiseihin. Ja nämä resurssit voidaan mobiilisoida silloin, kun tarpeen. Komissio aikoo lisätä resursseja 350 miljoonaan euroa. Se on tärkeä seikka. Pitäisi myös huomata, että, että hätäapuvaraus otsakkeessa neljä, niin kuin erät jäsenvaltuutuvat ehdotanaan, vaarantaa tulokset EUn ulkosuudenhallinnossa. Siksi me pyydämme tukemaan tätä meidän tarkistustamme. Kiitos. Thank you. Kiitos. Bratner seuraavaksi. Kiitoksia puheenjohtaja tästä kompromisseista, joita teitte ja kiitän tehdystä työstä. Haluan kommentoida kahta asiaa. Mainitsit tämän ulkosuuden hallinnon, jossa ja äänestyslistassa on äh, erillisäänestys tästä. Minä lukisin vielä kerran tämän tarkistuksen, koska olen pikkusen äimissäni, että, äh, e että miten se suhtautuu EPPn kantaan. Tässä sanotaan, että pitää tärkeänä sitä seikkaa, että Euroopan ulkosuhdehallinto on tehokassa, että on riittävästi resursseja, joita pystytään hoitamaan tarpeelliset tehtävät. Kaikki ovat samaa mieltä tässä, tässä jatketaan. Painottaa kuitenkin, että tämä, nämä resurssit pitäisi käyttää mahdollisimman tehokkaasti ja tässä vaiheessa ulkosuhdehallinnon rakenne on riittämätön. Ja kuten me tiedämme, ulkosuhdehallinto, ulkosuhdehallinto on luotu omaksi instituutiokseen ja, ja tässä ulkosuhdehallinnossa on tasapaino, jossa on, puhutaan vain korkeasta AD-palkkatasosta – nyt sitä on tarkoitus alentaa, jos meillä on seitsemän vuoden perspektiivi, niin siihen pitäisi olla, siihen pitäisi olla joku tavoite. Ja ulkosuhdehallinnon täytyy päästä tärkeisiin tavoitteisiin. Jos me sanomme, että on riittävästi resurssointia, meidän niin täytyy kertoa, että loppupuolessa se täytyy saada parempi tasapaino. Nimittäin Inge Kressle on, näkyy paljon mediassa omilla kannoillaan. Olen tämän todella hämmästyttävää, että te ette tue tätä esitystä minusta olisi hyvä, jos voitaisiin löytää tästä asiasta sopu, koska tämä on yksi pitkän aikavälin tavoite seuraavan seitsemän vuoden aikana ulkosuudenhallinnossa, että saataisiin pala- saattaa tasapainoon tällainen peritty, peritty rakenne, joka on sulautuma eri instituutioista. Toinen lyhyesti kysymyksestä EUn rahoituksesta naapurin valtioille ja missä määrin sitä pitäisi tehdä. Ehdollisesti aina integraatio, EUn integraatiokapasiteetin mukaan. Tehän tiedätte, parlamentin kanta on aina ollut, että, että liittyminen on riippuvainen integraatiokapasiteetissa kapasiteetista sanon parlamentin kanssa, mutta jos resurssointi on yhtä lailla riippuvainen tästä, niin se on ainakin uusi konsepti minulle. Minä haluaisin tietää, että ajatteko te leikata rahoitusta Serbian suuntaan, koska Muuten sitä ei pysty integroida. Tämä on uusi konsepti, siitä pitäisi keskustella. Kiitos. Ms. Lösing, you have the floor. Edustaja Lösing. <clears throat> Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia esittelijälle tästä lausunnosta tuen hänen näkemystään siitä, että vaikka tarvitaan joustavuutta ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanossa, mitään poikkeusta ei voida perustella budjettiviranomaisten suhteen. Kannatan sitä, että tässä budjetin valvontaa vahvistetaan. Olen kuitenkin hiukan huolestunut, mitä tulee tähän kappaleeseen neljä, ja siinä minulla olisi eräs kysymys. Toisessa osassa sanotaan, että neuvoston tulisi tarkastella komission ehdotuksia että komissio, neuvosto hyväksyy komission ehdotukset tuloista. Tämä esi, nostaa esiin kysymyksiä, millä tavoin komissio aikoo eurooppalaisiin rahoitusvälinein saada voittoa, jos ajatellaan, että keinoteltaisiin rahoitusmarkkinoilla, niin sitten täytyy aina muistaa, että näissä, tässä on kyse verorahoista. Jos näin on, niin sitten haluaisin ryhmäni mielessä todella vastustaa tällaista käytäntöä. Ja lopuksi haluaisin sanoa, että ryhmäni ja minä, ja tämänhän tämä parlamentti tietää, että meillä on täysin erilainen visio EU-sta ja sen ulkopolitiikasta, nimittäin että rahoitusvälineitä käytetään rauhanomaista e, ulkopolitiikkaa varten. Meidän mielestämme pitäisi tukea kestävää kehitystä, vuosituhannen kehitystavoitteita, aseista riisuntaa ja ydinaseriisuntaa ja lisäksi meidän pitäisi keskittyä tasavainoisiin taloussuhteisiin, oikeudenmukaiseen kauppaan e, ja vakauteen EU:ssa e, sekä koko maailmassa. Olemme tehneet e, tämän suuntaisia tarkistuksia. Kiitos. Ms. Janaku, I guess you... Janaku, haluatte varmaan vastata. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. No, nyt kun olen kuullut muun muassa Rova Lösingin kommentit, ja tässähän on sanottu, että eri poliittisten ryhmien mielipiteet pitäisi saattaa yhteen. Ja että tämä Euroopan osa, sen täytyy vastata äh, niihin odotuksiin. Meidän pitää välttää tällaiset aikaisemmat tapahtumat, Tässähän ei puhuta, suin, puhuta suinkaan äh, sotilaallisista tarkoituksista, niin kuin Rova löysin ilmaisi. Siksi meidän täytyy meidän täytyy jakaa nämä varat, joita ei ole käytetty, jotta niitä voitaisiin käyttää myöhemmin. Tätähän varmasti kaikki toivovat. Ja meidän täytyy sitten neuvoston kanssa sopia tästä asiasta, jotta myös meidän ehdotuksemme hyväksyttäisiin siellä. Jos tämä näin pitkälle menisi, että että nyt tämä neuvoston nyky, nykyinen linja saa kannatuksemme erityisesti näiden varojen leikkaamisen osalta, niin minusta se olisi virhe. Kyllä neuvoston puheenjohtaja maa osallistuu myös huippukokouksiin ja toivot, että myös parlamentin puhemies voisi reagoida tähän asianmukaisella tavalla jotta me pääsisimme tuloksiin. Teillä ainakin EPP tukee tällaista linjaa. Nämä erilliset äänestykset ovat jo, niitähän on selitetty alun pit, niistä on selitetty, niitä on selitetty etukäteen. Nyt jos kaikki kumppanuudet pitäisi ottaa mukaan ja kaikki hallintaongelmat mukaan, se olisi minusta väärin, että ne sisällytettäisiin tällaiseen lausuntoa monivuotisista rahoituspuitteista – nehän on mainittu jo mietinnöissä, jotka on hyväksytty, on yksittäisiä mietintöjä, ja minusta mitään ongelmia tässä ei ole, eikä tämä ole missään ristiriidassa aikaisempien päätösten kanssa. So, I remind you that we will vote on tomorrow, 20 September. Me äänestämme huomenna 20. syyskuuta kello 12. Seuraava kohta on toimielimen välinen sopimus Euroopan parlamentin neuvostoon ja komission välillä budjettiyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta. Valmistelija on Francisca Katarina Bratna. Sulla on puheenvuoro. Me olemme pahasti aikataulusta jäljessä. Olen heti puheenvuoron esittelijälle. Mä puhun lyhyesti. Älä huolehdi. Mä keskustelemme tästä jo heinäkuussa ja meillä oli paljon kontakteja varjastelijoiden kanssa ja kiitän teitä yhteistyöstä. Eli monista kysymyksistä useimmista on laaja konsensus valiokunnassa. Ja kiitän Rovanetskia työstään myöskin kompromissitarkistusten suhteen. Tämä on tärkeää myöskin poliittisen suunnan kanssa liittyen yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Tähän tulee yksi tästä tekninen solinen tarkastus ja kaksi prioriteettia alleviivaisin. Ensinnäkin meidän täytyy päästä eroon Lissabonin ja edeltävistä anomalioista YUTP-budjetissa – ja toiseksi haluaisimme lisätä YTPn budjetin joustavuutta ja parlamentin oikeuksia. Nämä ovat kaksi prioriteettia, joista talo on yhtä mieltä. Ja olen oikein iloinen, että meillä on tästä vahva konsensus ja odotan huomista äänestystä. Kiitos. Sehän oli lyhyt, eikö? Niin. Perfect. Täydellistä. Ensimmäisenä puhujalistalla edustaja Löysing. <clears throat> Ja, vielen Dank. Ich kann mich hier aus... Kiitoksia. Minäkin voin puhua lyhyesti. Paljon kiitoksia Rolla Brandner tästä lausunnosta. Voin tukea sitä täysin. Ja hänen taristuksensa lisäävät pinäkyvyyttä ja sitoumusta ja parlamentin valvontoikeuksia, aivan erityisesti tarkistus 11 ja 12. Minun ryhmäni pitää siitä huolimasta hyvänä, että, että, että tämä ulko- ja turvallisuuspolitiikka mun, Osoitetaan nykyisin olosuhteisiin erityisesti ulko- ja turvallisuuspolitiikan suunnittelu ja EUn menojen, ne pitää saada läpinäkyvimmiksi tässä yhteydessä, koska nyt kun sain puheenvuoron lyhyesti, sanoisin, että en oikein tiedä, miten tämä oli mahdollista. Sitten siis Roger Nagu ymmärsi minut täysin väärin, vai tuliko se tulkkauksesta. Minähän sanoin kap- ei minulle koskaan puhunut sotilaallisista menoista. Aika kiinnostavaa, millä tavalla tämä sitten oikeastaan teidän korviinne tuli. Ja kysymys onkin, olikin, että josko näillä varoilla spekuloitaisiin rahamarkkinoilla. Ehkä tämä ainakin voitaisiin ottaa pöytäkirjaa, jotta tämä väärin, väärä tulkinta ei, ei sitten jää eloon. Ja vielä kerran kiitos Rova Brandnerille. En voi nyt sanoa tätä aikaisemmin, ja tämä oli minun puheenvuoroni loppu. Kiitos. Kiitos. Maria. The vote is tomorrow, so... Äänestys on huomenna. Seuraava kohta. EUn ja Kiinan suhteet. Esi- esittelijä Bastian Belder. Floor. Olkaa hyvä. Hartelijk dank, eh, meneer de voorzitter. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, meillä on vähän aikaa, siksipä yritän puhua lyhyesti. Tämä mietintö, joka meillä tässä on, käsittelee eh, näitä erittäin tärkeitä eh, suhteita neljässä osassa. Strateginen kumppanuus EU-Kiina, sis, Kiinan sisäinen tilanne, ihmisoikeustilanne Kiinassa ja maan ulkoinen tilanne. Ja mm, vielä halusin sanoa jotain. Vähän aikaa sitten kansainvälisen kaupan valiokunta esitteli kauppasuhteet ja siksi jätimme kauppasuhteet tämän mietinnön ulkopuolelle. No niin, ensinnäkin EUn ja Kiinan strategisesta kumppanuudesta. Tämä tärkeä poliittinen merkitys syntyy globaaleista kysymyksistä, jotka koskevat EUta ja Kiinaa, ja joissa kummallakin on yhteinen kanta, globaali turvallisuus, ydin, ää, asesulku ja ilmastonsuojelu. Euroopan parlamentti haluaa täyttää tämän kumppanuuden todellisella sisällöllä. Sitten menen toiseen osaan, sisäinen tilanne. Kiinassa on kaksi tärkeää kehitys, sosiotaloudellinen kehitys ja poliittinen kehitys. Kokonaistaloudellinen siirtymä 12.5-vuotissuunnilma vuoteen 2015 mennessä men, men, vuoteen 2015 käsittelee rajoittamattoman kasvun kielteisiä vaikutuksia. Nämä kielteiset vaikutukset yritetään poistaa. Euroopan kokemuksilla voi olla hyötyä Kiinan kansantaloudella, kun ollaan siirtymässä kestävyyteen ja innovaatioon. Sitten poliittisessa tilanteessa kommunistin sen kansanpuolueen 18 puoluekokouksessa syksyllä on suunnitteilla poliittisen johdon vaihto, mutta on ollut hyvin paljon mm, erilaisia ongelmia, jotka vievät pohjan kommunistisen kansanpuolueen uskottavuudella. Tämä vie uudistuksia eteenpäin ja tätä EUn täytyisi tukea. Meidän täytyy huomioida myös toisin ajattelijat, jotka eivät anna enää tukeaan kommunistiselle kansanpuolueelle ja meidän täytyisi myös huomioida yhden lapsen politiikkaa kohdistuva kritiikki. Ja olemme ottaneet tänne myös mukaan Taivanin Taivanin ja Kiinan kansantasavallan välillä on lisääntyviä kontakteja, mutta myös kielteistä kehitystä, kuten esimerkiksi uhkailu ja Taivanin diplomaattinen eristäminen Kiinan taholta. Nyt odotamme todellista parannusta näissä kahdenvälisissä suhteissa. Sitten menen ihmisoikeuksiin. Kiina korostaa, että Sosiaaliset ihmisoikeudet ovat tärkeitä. Ja ihmisoikeus aktivistit kuitenkin tarvitsevat tukea hallitukselta, mutta valitettavasti tilanne on täysin päinvastainen, että heidät erotetaan, he joutuvat rikosoikeudenkäynnin kohteeksi, tai heitä vainotaan. Tässä vaaditaan, että ihmisoikeusaktivistit rehabilitoidaan ja että heitä tuetaan ähm, tai heidät jopa palkitaan. Ja tämä internetsensuurin olisi myöskin päätyttävä Kiinassa. Tiibetissä on miljoonia valvontakameroita ja myös muualla. Ja tämä ei varmastikaan ole sikäläisten aktivistien mieleen. Ja meillä on myös uskonnollista heräämistä näistä valvontatoimista huolimatta. Meidän täytyy todella vaatia oikeaa uskonnon vapautta. Siitä olisi hyötyä myös Kiinalle. Ja viimeinen osa, ulkosuhteet nyt on todella vaikuttavaa nähdä, että Kiinasta on tulossa supervalta maailman näyttämöllä. Ja tämä tarkoittaa, että Kiinan täytyy toimia myös vastuullisesti lähtien rauhanomaisesta kehityksestä ja harmonisesta maailmasta. Nämä ovat ne kriteerit, jotka Kiina itse aina mainitsee. Odotamme siis vastuullisuutta Kiinasta, Kiinalta maailman näyttämöltä, tasapainoisemmat suhteet Yhdysvaltoihin ja myöskin tasapainoisempi toiminta Afrikassa, joka vastaisi myös eettisiä normeja. Hyvät kollegat, olen hyvin sitoutuneesti työstänyt tätä mietintöä, mutta samanaikaisesti minun täytyy myös hyvin paljon poistaa tästä pitäytyäkseni näissä säännöissä, joita meille asetetaan ja e, erityisesti nämä, tämä uusin tilanne, tämä konflikti Japanin kanssa, e, e, kysymykset Keski-Aasiasta, Kiinan osallistuminen rauhanturvajoukkoihin ja ihmisoikeusoikeudenkäynnit. Kaikki nämä asiat on tuotava tarkistuksille tähän mietintöön. Kiitoksia kollegat, odotan kovasti kommenttejanne. Kiitoksia, Herr Belder. Ensimmäisenä listalla on niin herra Kasolidis, epp varjasittelijä Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä haluan ensinnäkin kommentoida, että herra Bilderin mietintö vastaa Euroopan unionin tarpeisiin olla yhteistyössä Kiinan kanssa, ottaen huomioon maan Kiinan koon, väestön ja nousevan talouden ja dynamiikan ja sen osan ja roolin, joka tällä maalla on maailmankaupassa, ja se on myös sotilasvoima. Ja luulenpa, että rakenne, joka on tähän valittu, vastaa myös näihin tarpeisiin olla yhteistyössä EU ja Kiinan välillä. Ehkäpä se, mitä tässä vielä pitäisi lisätä, on, että on nämä kansalaisten väliset suhteet, eikä pelkästään johtotason ja hallitusten väliset suhteet koska nyt kiinalaiset opiskelevat Eurooppaa, eurooppalaiset nuoret työskentelevät Kiinassa ja he tietävät paljon siitä, miten toiset toimivat. On tarkistuksia kyllä tulee meidän ryhmältämme. Tämä, tätä tekstiä on tarkoitus parantaa. Ehkä esimerkiksi tämä oikeutus, joka, äh, että meillä Euroopassa on, on se, että me voimme tukea, niin se edellyttää moni, moniarvoisia vaaleja, mutta me tulemme muotoilemaan tähän tällaisen tar- tästä asiasta tarkistuksen ihmisoikeudet. Kohdassa kahdeksan on tämä koko asia. Tässä ei tähän ei tarvitse tällaisen mietintöön sisällyttää mitään yksittäisiä tapauksia. Tämä ei ole tämä tällaisen mietinnön tarkoitus ja tavoite. Ja sitten ja tällainen yleinen Kiinan vastuu, sitä täytyy hieman finalisoida. Vastuu turvallisuusneuvostossa, jossa on pysyvä jäsen Syyrian kaltaisessa tapauksessa, ja G20 silloin, kun avustetaan ollaan selvittämässä maailman finanssiongelmia, finanssikriisiä, mutta myös sellaiset järjestöt, joissa ymmärrän kyllä, mitä Bilder sanoi, että ei ole syytä mainita näitä kaikkia kauppa-asioita, mutta ainakin sanottaisiin, että Kiina on nyt globaali voimatekijä ja sen täytyy noudattaa VTOn sääntöjä. Sehän on kuitenkin se on sellainen, joka kattaisi oikeastaan kaikki tällaiset asiat. Nämä olivat minun huomioni. Enkö nyt halua tätä sen kummemmin enää äh, syventää, mutta Belder sanoi, että hän tulee ottamaan myös sille Kiinan ja Japanin väliset suhteet ja hän tulee palaamaan myös, tai hänen, minun, hänen pitäisi ottaa huomioon myös, mitä EU-Kiina huippukokouksessa tapahtuu ensi viikolla. Kiitoksia. Kiitoksia. Toinen varjoesittelijä, edustaja Bytikoffer. Shadow. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin ensinnäkin kiittää edustaja Pelderiä. Hän on kokenut seniorimme näissä mietinnöissä ja tiedän, että hän on äh, tehnyt kovasti työtä tämän mietinnön valmistelussa ja me olemme kiinnostuneita hyvästä yhteistyöstä, äh, kuten meillä on ollut tähänkin asti. Muutama kommentti. On varmaan oikein asettaa tavoitteeksi strategisen kumppanuuden luominen EUn ja Kiinan välille. Siinä meidän pitäisi asettaa keskiöön yhteisten etujen löytäminen, mutta meidän ei tulisi kuitenkaan puhua pelkästään Kiinasta, vaan myös vähän meistä, koska valitettavasti tilanne on se, että EU tekee liian vähän yhteistyötä Kiinan suhteen, vaan on liiaksi tällaista kilpailua Kiinan ja yksittäisten jäsenvaltioiden välillä. jotta saataisiin aikaan jonkinlaisia erityissuhteita Kiinaan. Meidän tulisi tässä yhteistyössä kuitenkin puhua aivan selvästi myös standardeista ja vertaisarvoista. On ihan järjetöntä tehdä yhteistyötä ilman mitään pohjaa ja ajattelematta tuoko tuo yhteistyö mitään todellista etua. Talouden saralla on kasvavia eroja, joista mielestäni meidän täytyy puhua. Ja sitten ihmisoikeudet, oikeusvaltioperiaate ja arvot. Tässä mielestäni on tärkeää, että emme keskity ainoastaan eh, niin toisin ajattelijoiden rooliin, vaan että otamme huomioon myös kriittiset henkilöt, joita ei ole pelkästään toisin ajattelijoiden joukossa, vaan myös erilaisissa instituutioissa ja jopa kommunistisissa puolueissa. Ja että katsomme myöskin asiaa kommun, ö, Kiinan kansalaisten näkökulmasta, joiden edun mukaista on heidän oikeuksiensa suoja. Mitä tulee Kiinan ulkopoliittiseen rooliin, niin tietääkseni Yhdysvallat on kehittämässä tällaista Grand Strategy of Containmentia Kiinan suhteen. En usko, että EUlla on kiinnostusta olla tällaisessa Kiinan vastaisessa rajoittavassa politiikassa Kiinan ja Taiwanin välin suhteen kehitys on myönteistä ja se pitäisi huomioida. Kielteinen kehitys on sen sijaan ollut Kiinan ja joidenkin sen asialaisten naapurimaiden välisten suhteiden kehitys. Ja meidän täytyy osoittaa Kiinalle selkeästi, että me seuraamme tätä tilannetta kriittisesti ja katsomme, että niin kuin Kiina kohtelee naapurimaitaa, niin, niin oletamme Kiinan kohtelevan myös muita maita maailmanlaajuisesti. Ja siksi tämä on meille tärkeä mittatikku. Ja meidän täytyisi myös osoittaa, että EUlla on omia intressejä Aasiassa ja meidän tulisi esittää ne myös Kiinalle. Ja kannatan myös sitä, että nostetaan esiin Kiinan rooli tärkeänä maailmanlaajuisena toimijana. Meidän tulisi myös nostaa esiin se kysymys, miten voisimme kiinalaiset ottaa aktiivisesti mukaan maailmanlaajuisen hallinnon rakentamisessa, koska emme me voi vain ö, väittää, että olemassa olevat rakenteet sopivat tälle vuosisadalle. Niitä on kehitettävä esimerkiksi Bretton Woods-instituutioissa ja meidän tulisi osoittaa, että haluamme näissäkin asioissa tehdä yhteistyötä Kiinan kanssa. Kiitoksia. Rova Keiser, teillä on puheenvuoro. Merci. Kiitos puheenjohtaja. Uskon, että kollegani Gasolides ja ovat jo sanoneet paljon siitä, mitä halusin sanoa Ritten Bellerin mietintään. Minua Bastianin esittelyssä tämä esitys kiinnitti enemmän huomiota kuin sisältö. Tämä sivurajoite merkitsee sitä, että kaikkea, mitä hän halusi ottaa esille, hän ei voinut ottaa esille, oli siis iloinen tästä suullisesta esityksestä. Ensiksi, että kuten Butikofferkin, olen sitä mieltä, että meidän pitäisi fokusoida mietintöä kumppanuuteen ja strategiaan ja yhteisiin haasteisiin Kiinan kanssa niissä kontakteissa, mitä meillä on ollut ja jotka Butikoffer tietää kiinalaisten kanssa. Tämä täytyy ajatella heidän ongelmiaan sisäisessä tilanteessa. Tässä on yhteisiä tekijöitä meidän 2020 strategian kanssa. Heidän strategiansa seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi ovat ikään kuin lekkaan liimattu 2020 strategista väestön ikääntyminen, ongelma, eläkekysymys, sisämaan ja rannikon erilaistunut talouskehitys. Tässä nämä ovat asioita, joissa Euroopallakin on samanlaisia haasteita. Ja ratkaisut ovat lähellä toisiaan. Tämä on erittäin tärkeää. Vihreä energia, ympäristöongelmat. Vaikka me ollaan ympäristövaliokunta, niin tiedämme, että energiakysymys ja saastumiskysymys on kiinalainen ongelma. Ja täytyy löytää keinot sanoa tämä. Ja Kiina sitten globaalisena toimijana. Tässä meillä on yhteisiä etuja. Esimerkiksi Syyrian kysymys, mitä me ja YK on turvallisuusneuvosto ja muut tahot, työssä olemme Kiinan kanssa yhteistyössä. Ja täytyy ottaa kokonaisuutena sekä sisäisessä tilanteessa että globaalissa tilanteessa täytyy osata, miten etumme lähestyvät Kiinan etuja. Sitten ne asiat, jotka erottavat meitä. Olen ehdottomasti samaa mieltä, että otamme ihmisoikeudet esille olemme monta kertaa ne ottaneet esille ja myöskin humanitaariset kriisit. Olen Kasulidisen kanssa kohdan kahdeksan suhteen. Ja tässä on kohtia, jotka ovat, en sano, että tämä on anekdoottista ihmisoikeuksien suhteen, mutta tämä on ihan eri rekisterissä. Ja tästä puuttuu vähän perusteita. Diskurssi vähän kömpelöä myös Kiinan kommunistisen puolueen legitimiteetistä kolme. Ja minä olin Yhdysvaltojen vaaleja seurannut demokraattista, demokraattista valitsekokousta seurannut ja raaha vaikuttaa siihen ja Kiinan silmiin pistämää korruptio. Kiinalaiset ovat itse paljastaneet siitä puuttuneeseen. Kyllä Kiinan korruptiosta täytyy puhua, mutta täytyy sanoa, että Kiinan itsekin taistelevat sitä vastaan. Ja tässä on vähän kämpelöä tiiliä, tyyliä tarkistuksena tehtävänä, mutta olen erittäin tyytyväinen, että Bastian tarttuu tähän ongelmaan. Sernes mietinnön jälkeen, sehän meillä oli jo vähän aikaa sitten. Mutta meillä pitää olla poliittisempi visio asiasta kuin Sernesillä. Sitten Kiina-Japani ja Kiina-Syyria, ne täytyy muistaa. Kiitos. Merci, next speaker. Seuraavaksi Watson. Shadow Liberal. Thank you, thank you Chair. Um, Chair, I would welcome this report from uh, Mr. Belder and I welcome Kiitos puheenjohtaja. Toivotan tervetulleeksi tämän Belderin mietinnön ja mahdollisuuden uh, uudelleen tarkastella um, suhteitamme Kiinan kansantasavaltaan. Yksi virheistä, jotka Kiinan tarkkailijat usein tekevät, on olettaa, että johdon vaihdos Kiinan kommunistisessa puolueessa aina tai melkein aina johtaa politiikan muutokseen, koska tulee nuorempi johtaja. Näin ei aina ole ollut. Maan etu, edut eivät muutu, maan kulttuuri ei välttämättä muutu, vaikka tietenkin johtajan muutos tuo uusia mahdollisuuksia meidän tulisi olla tyytyväinen siihen. Meidän ei tulisi kuitenkaan ajatella, että tämä välttämättä on sukupolvi, joka tuo poliittista vapautta e, yhteen e, sopivasti taloudellisen vapauden kanssa, jonka olemme nähneet kehittyvän viime vuosien aikana. Kuitenkin EU haluaa ja sen täytyy tehdä yhteistyötä Kiinan kanssa ja olen iloinen siitä, että että edustaja Belder äh, nostaa esiin mietinnössä noin 60 alakohtaista vuoropuhelua, jota käydään tällä hetkellä, ja näiden määrä tulee ehkä lisääntymäänkin vielä. Me tässä käsittelemme maata, joka on meille taloudellisesti erittäin tärkeää, mutta myös poliittisesti, jos haluamme käsitellä joitakin näistä suurista haasteista, e, joita meillä on edessämme tämän päivän maailmassa, esimerkiksi kasvava maailman väestö, maahanmuuttopaineiden lisääntyminen, ilmastonmuutos ja energiaturvallisuus, järjestäytynyt rikollisuus ja niin poispäin. Ja siksi olen iloinen mahdollisuudesta esittää nämä kysymykset. Ja olen samaa mieltä edustaja Bytikhoferin kanssa siinä, että meidän ei tulisi nähdä Yhdysvaltojen ja Kiinan välisiä suhteita minkäänlaisena mallina Euroopalle. On tärkeää kuitenkin, että me millään lailla pura, vie pohjaa Yhdysvaltojen vaatimuksilta että Kiinassa täytyisi olla perusdemokraattiset oikeudet, niin silti meidän täytyisi kehittää omaa politiikkaamme Kiinan suhteen. Ja haluaisin, että tässä mietinnössä korostettaisiin enemmän Kiinan kielen opettamista kouluissamme ja yliopistoissamme. Mandarini Kiinaa puhuu noin yksi henkilö kuudesta tällä planeetalla äidinkielenään ja siksi on tärkeää, että me pysty ainoastaan kommunikoimaan heidän kanssaan, vaan että kielen opiskelun kautta pystymme oppimaan enemmän heidän kulttuuristaan ja ajattelutavastaan. On varmasti osa-alueita, joissa meillä on erimielisyyksiä. Edustaja Belder nostaa esiin muutamia mahdollisia sotilaallisia konflikteja Ishan ja Nanshan saarilla. Sitten on Taivanin kysymys ja Euroopan unionin täytyisi yrittää saada aikaan läheisemmät suhteet eh, Taivaniin ja ottaa Taivan mukaan kansainvälisiin foorumeihin sen taloudellinen status on sellainen, että sen kyllä pitäisi päästä osallistumaan niihin. Meillä on erimielisyyksiä tietenkin ihmisoikeuksista. Mielestäni hyvin outo, että Kiinan kaltainen maa, joka on antanut ihmiskunnan sivilisaatiolle ehkä enemmän kuin mikään muu maa, maapallolla, vielä vankilassa kiduttaa ihmisiä heidän uskonnollisen vakaumuksensa takia tai koska he ovat poliittisia toisinajatteluja Meillä on omat näkemyksemme Euroopassa esimerkiksi skientologeista, jota pidämme vaarallisena uskonnollisena lahkona, mutta emme me vangitse ihmisiä siksi, että he ovat liittyneet skientologioihin, eikä Kiinankaan tulisi, jos ihmiset liittyvät Falun Dafaan. Ja toivon, että pystymme vahvistamaan vuoropuheluamme eh, Kiinan kansantasavallan kanssa tämän tyyppisistä erimielisyyksistä. Minun ryhmäni ei ole eh, ryhmä, joka mielestä Kiinan meno Afrikkaan olisi uhka. Monet ovat kriittisiä eh, sen suhteen, mitä Kiina siellä tekee jos me katsomme, mitä eurooppalaiset ovat tehneet siellä edeltävinä vuosisatoina, niin kiinalaiset eivät tee paljonkaan mitään muuta. Meidän tulisi vahvistaa yhteistyötä Länsi-Euroopan maiden ja Kiinan välillä kehityshankkeissa Afrikassa. Kiina varakkaana valtiona tukee siellä kehitysapua ja on todella tärkeää, että tämä apu menee niihin maihin, jotka tarvitsevat sitä eniten. Monet niistä ovat Aasiassa, mutta monet myös Afrikassa. Odotan kovasti yhteistyötä edustaja Belderin kanssa niin, että saamme laajemman ja kattavamman mietinnön, jota kaikki voivat tukea. Last three speak- Lopuksi kolme puhujaa. Mr. Schulz ja Mr. Severin. So, Andre Kiene. Kiitos puheenjohtaja. Annetaan Bastian Belderille tästä mietinnästä. Minusta tämä mietintö on hyvin laadittu. Mulla on pari kommenttia tähän ihmisoikeusosioon. Miksi tämä on tärkeä osa? mietintöä. Täytyy ihailla niidenkinlaisten aktivismia, jotka toimivat sosiaalisesti vastuullisesti puolustaessaan yleisesti tunnistettuja ihmisoikeuksia haastaessaan ja korjatessaan äh, Kiinan viranomaista tunnettuja ongelmia ja rikollisia toimia. Meidän pitäisi tuomita kaikki äh, viralliset kostotoimet näitä kansalaisia kohtaan ja odotamme vastuullisen kiinalaisen johdon noudattavan tiukasti kotoisia ja kansainvälisiä ihmisoikeuslakeja. Tässä on tärkeää kohta, jossa puhutaan siitä, että pitää tunnustaa Kiinan hallituksen, me, hallituksen merkittäviä, valtavia ponnistuksia Tibetin ja Xinjiangin talouden kehittämiseksi – ja vaaditaan äh, tibetiläisen oikeuden perinteistä kulttuuria, eli kulttuurin ja elämäntavan kunnioittamista. Hallituksen pitää mielenkiintoista mielekkäästi osallistaa tiibettiläiset ja uigurit hallintoon mukaan meidän talouden ja resurssien käytön prioriteetin. Niin niiden pitäisi kunnioittaa, vesittää kulttuuripiirteitä, kuten kieltä ja uskontoa. Meidän pitäisi voimakkaasti sanoa, että Kiinan hallituksen hallitus vakaa Tiibetissä tai Xinjiangissa sortavin poliisitoimintaa kulttuurin sorron kautta. Me haluamme, että Kiinan hallitus aloittaa tämän 2010 tammikuussa äh, äh, jäissä ollen dialogin. Ja meillähän on YK on ihmisoikeus, ää, äh, EU, ne ihmisoikeus vastaava, ja hänellä pitäisi olla oikeus päästä niille Kiinan alueilla, joissa tapahtumia on ollut. Ja Kiinan ja EUn viranomaisten pitäisi hyväksyä esityslistasta, joka mahdollista Kiinan politiikan ja tibetiläisten valitusten käsittely näillä alueilla, joissa on ollut voimakkaammat protestit. Haluan heijastella sitä, mitä kollega Watson sanoi varsasta ja pitkään odotetusta johdonmuutoksesta Kiinassa. Se pitäisi mainita mietinnässä. Mr. Scholz, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan ottaa esille yhden kysymyksen. Ja osana tätä yleiskeskustelua tästä mietinnöstä. Mikä on tarkoitus? Mikä tämän ta- mietinnön tavoite on? Miksi me olemme laatimassa tällaista mietintöä tähän, to- tähän maailman aikaan? Et voinkin kysyä, että olemmeko jo sellaisessa tilanteessa, jonka me haluamme saada näissä suhteissa Kiinaan, Euroopan unionina siis. On tiettyjä näkökohtia, joista olen samaa mieltä, mutta minusta meidän täytyy muuttaa asennetta, koska tässä on jatkuu vaan sen perinteinen EUn ö, ö, suhde ö, näissä, ö, näihin muihin maihin. Mutta kun ajattelemme yhteistyösuhteita Euroopan unionin ja Kiinan välillä, meidän täytyy todeta, että tämä globalisaatio – tilanne merkitsee sitä, että meidän täytyy, että mitä se tarkoittaa, että kun 1,3 miljardia ihmistä haluaa elää samalla standarditasolla kuin me, mitä se tarkoittaa raaka-aineiden tasolla, mitä se tarkoittaa elintarviketurvallisuudessa, mitä se tarkoittaa raaka-aineiden osalta, mitä se tarkoittaa energia-asioissa ja niin poispäin. Eilen illalla Arte, Arte-kanavalla oli ohjelma niistä äh, taloudellisen yhteistyön ristiriidoissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja taas toisaalta Kiinan välillä Euroopan unionin sisämarkkinoilla. Meillä on nämä väestörakenteen, ikärakenteen haasteet ja työttömyys äh, Euroopan teollisuudessa ja toisaalta kilpailijana on kiinalaiset yritykset, jotka toimivat Euroopan markkinoilla. Meidän täytyy ottaa huomioon se, että nämä ovat globaaleja ja yhteisiä haasteita kummallekin osapuolelle. Tällä tavalla minä haluan ottaa, eh, ottaa esille nämä, kuten esimerkiksi Watsonin ja Bytikofferin esitykset ja De Kaiserin esitykset, että, että otettaisiin, otetaan esille taas yhteiset asiat, eh, keskinäiset asiat. Tämä tulee huippukokouksessa esille Etelä-Korea etelä korea ja Kiinalla tänään juuri huippukoko- oma huippukokouksensa. Tämä tarkoittaa sitä, että meille, meidän täytyy uudelleen hahmottaa poliittista yhteistyötämme näiden muiden maiden maissa kanssa. Ja olen kovasti samaa mieltä, mitä täällä on ilmaistu. Mutta jos puhutaan kilpailusta, kiinalaisten kilpailusta eurooppalaisten kanssa tai sitten amerikkalaisten ja japanilaisten kilpailun kanssa. Mitä se tarkoittaa työttömien, mitä tarkoittaa palkkatasolle, täällä työllisyydessä, tehtaissa, teollisuudessa ja taloudessa. Nämä ovat globaaleja näkökohtia. Jos esimerkiksi Saksalla on, on Euroopan unionin sisämarkkinoilla alhainen palkkauhka Kiinasta, jossa kuitenkin pystytään viemään, niin silloin tämä sisäinen, Euroopan unionin sisäinen ongelma vaikuttaa suoraan myös tuleviin suhteisiin Kiinan kanssa. Ja sama ongelma on silloin, jos missä Kiina on 20 vuoden päässä, sillä puuttuu tämän kehityksen myötä 20 miljoonaa työntekijää työmarkkinoilla. Haluan kiinnittää huomiota tähän, että tämä, meillä on vissi mahdollisuus muuttaa tätä yhteistä ajatteluamme suhteessa yhteistyöhön ja siihen kykyyn vastata haasteisiin – olen kyllä optimistinen ja olen valmis olemaan yhteistyössä muiden varjoesittelijöiden kanssa, jotta näitä näkökohtia otettaisiin esille. Ja tällä tavalla voidaan parantaa Pelterin mietintöä. Kiitos. Kiitos. Ja lopuksi Severin. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on todella tärkeä mietintö. Tässä on äärimmäisen tärkeitä asioita. Ei paljonkaan tarvitse perustella sitä, miksi Kiina on tärkeä kumppani. Se on enemmänkin, sen globaali toimija. Jollakin alueella Kiina korottaa tasoa, toisella alueella se on jo globaali kumppani. Siis tämä mietintä on tärkeä. Joten siksi tätä mietintää pitäisi kehittää, jotta ymmärtäisimme, miksi Kiina on meille niin tärkeä. Tämä hyvä paperi, mikä meillä on. Niin se, se pitäisi kuitenkin selittää myös, mitä me odotamme Kiinalta, eikä niin paljon, mitä me odotamme itseltämme. Meidän pitäisi selittää, mitä me haluamme muokata tätä suhdetta etujemme mukaisesti. Ehkäpä on välttämätöntä herra Bellerin selittää Miksi tämä kumppanit kutsutaan strategiseksi? Miksi sen pitäisi olla sitä? Minusta se on sellainen, mutta miksi? Mitkä ovat etumme, strategiset etumme Kiinan suhteessa? Näistä puhuessa meidän pitää painottaa on e globaalin vakauden tarvetta. Puhun, puhun tasapainosta, puhun taloudesta tasapainosta, ekologisesta tasapainosta, sotilastasapainosta ja niin poispäin. Meidän pitää nähdä Kiina ei nationalistisena kovana vaivana, vaan pikemminkin internationalistisena pehmeänä valtana. Ja, ja tätä haluamme, miten meidän pitäisi rohkaista Kiinaa toimimaan pehmeän vallankäyttäjänä. Tai mitä me pitäisi välttää sitä, että kirsi tulee kovan vallankäyttäjä. Siksi meidän pitäisi vastata siihen, mitä me tekisimme. Totta kai voimme kaikenlaista pyytää Kiinalta. En ole varma, voimmeko motivoida Kiinaa tekemään mm, mitä me haluamme sen tekemään. Tämä pätee myös Afrikkaan. Kiinan ja meidän välillä on tiukkaa kilpailua. Ei meidän pitäisi kilpailla vaisommin. Meidän pitää miettiä, miten kilpailua organisoidaan ja motivoida Kiinaa toimimaan vähän eri tavalla. Meidän pitäisi uudelleen painottaa Kiinan suhteita. Varmasti tämä mietintö ja nämä suhteet kiinnittävän huomiomme arvoihin ja geopoliittisiin strategisiin tavoitteisiin. Meillä on aina tämä ongelma, mutta tässä tapauksessa ongelma on vielä sensitiivisempi. Ja tästä näkökulmasta sanoisin, että sanoisin mielipiteeni, että niin pitkään kun geostrategisiin kysymyksiin ei kunnolla tartuta, niin kun e on geostrategisia ongelmia ja etuja ei ratkaista. Pienet ovat mahdollisuudet nähdä meidän arvojemme kukkivan Kiinassa. Jos me aloitamme viemällä arvojemme ratkaisematta geostrategisia ongelmia Kiinan suhteen, menestymisen mahdollisuudet ovat pieniä. Suhteet ovat jäissä vuosia ja vuosia. Siksi meidän täytyy ajatella uudelleen suhteet, muuta ne uudelleen geostrategisten etojen kannalta ja meidän arvojen ja näiden etujen suhteesta. You need some time to answer. Rebeller, haluatteko aikaa vastaukseen tai ei? Kort, meneer voorzitter. Ik dank eh, alle kollega. Aivan lyhyesti, puheenjohtaja, kiitän kaikkia kollegoita, jotka ovat täällä puhuneet ja jotka ovat ottaneet kantaa mietintööni. Tämä on tällainen rakennustyömaa, tämä koko mietintö tavallaan. Työtä, työtä tehdään vielä. Ja olen kiitollinen teidän ajatuksistanne ja impulseistanne ja kommenteistanne. Ja luulenpa, että Nyt sitten olen istunut, äh, istun, istunut samaan pöytään eri poliittisten ryhmien varjoesittelijöiden kanssa. Ja on, minunkin täytyy vielä oppia paljon, mutta se koskee meitä kaikkia. Ja kollega Pytikofer otti myös kantaa tähän strategiseen kumppanuuteen. Ja on myös tärkeää, minkälainen perusasenne Euroopan unionilla on ja sen jäsenvaltioilla on Kiinan suuntaan. Olisi kovin hyödyllistä, jos me kaikki voisimme vetää yhtä köyttä ja puhua yhdellä äänellä. Se olisi kovin hyödyllistä. Kiitän ää, kaikkia kollegoita, kiitän sihteeristöä yhteistyöstä ja tuosta. Ja odotan ilolla tätä toista keskustelua, keskustelukierrosta, joka on äärimmäisen tärkeää. Sanoisin vielä, että jos nämä ihmisten väliset suhteet ja hallitusten väliset, väliset suhteet ja viranomaisten, viranomaissuhteet, nämä on, nämä on kolikon yksi puoli, mutta ihmisten väliset suhteet ovat todella tärkeitä. Minun maassani, se, se lienee ehkä jopa kiinnostavaakin, on, meillä on paljon Kiinaa, monet Opiskelivat Kiinaa, ja tämä saattaa myötä vaikuttaa siihen, että nuorisokin kiinnostuu näistä suhteista. Thank you. Colleague, I remind the deadline for... Kiitos. Muistutan, että tarkistusten takaraja on 9. lokakuuta. Kello 12. Mm. Saadat kaksi kohtaa. Käsitellään yhdessä. Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Amerikan välinen sopimus ja kohta kahdeksan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Amerikan välinen sopimus. kollega Salafranca, puheenvuoro teidän. mucho tiempo eh, la presentación. Kiitoksia puheenjohtaja. En minä tarvitse tähän kovinkaan paljon aikaa eh, ennen mietityjen esittelemiseksi. Uskonpa, että kaikki tietävät jo seikat. Eh, niitähän käsiteltiin jo viime kokouksessakin. Toukokuussa 2010 aloitettiin neuvottelut ja viime huippukokouksessa valtioiden välillä ratifiointiin sopimus. Uusien Lissabonin sopimusten määräysten mukaisesti parlamentin täytyisi hyväksyä tämä sopimus. Muistutan jäseniä siitä, että olemme eh, tämän me emme voi muuttaa tätä sopimusta, jonka komissio 27 jäsenvaltiota on tehnyt Keski-Amerikan valtioiden kanssa. Me voimme ainoastaan hyväksyä tai hylätä sen. Tämä on kuitenkin hyödyksi EUlle ja Keski-Amerikan valtiolle, joten kannatan tämän hyväksymistä. Sitten näistä tarkistuksista täytyy tehdä ero tämän lainsäädäntöpäätöslauselman välillä, jonka on vain 77 tarkistusta, ja sitten tämä suositusluonnos, jossa parlamentti joko hyväksyy tai hylkää. Tämän mietinnön tässä oli vain kaksi tarkistusta, yksi vihreiltä. Ja vielä toiselta ryhmältä, jossa vastustetaan tätä hyväksyntää. Tämä on siis kokonaismuutos, se on täysin ristiriidassa sen kanssa, mitä minä esittelijänä kannatan, sillä Euroopan parlamentti on aina ollut sitä mieltä, että strateginen kumppanuus on tarpeen, jotta voitaisiin poistaa epätasapainoa äh, arvoa kehityksessä ja tämä on myös Euroopan e- e- kehityspolitiikan mukaista ja siksi en voi hyväksyä tätä tarkistusta. Sitten tähän tässä lainsäädäntöpäätöslauselmaluonnoksessa on neljältä ryhmältä tarkistuksia liberaaliryhmien tarkistukset ovat järkeviä ja ne ovat linjassa minun ehdotusteni kanssa. Niiden suhteen olen hyvin myönteisellä mielellä. Sitten sama koskee sosiaalidemokraattien tarkistuksia. Robiolsilta siellä on muutamia poikkeuksia, mutta emmeköhän me pysty sopimaan eh, asiasta niin, että teksti paranee entisestään. Sitten herra Merin ja edustaja Lunacekin tarkistukset. Nämä ovat tarkistuksia, jotka ovat samansuuntaisia kuin tarkistukset tuossa suositusluonnoksessa, mutta haluan olla rakentava. Eh, edustaja Meijerin kanssa olen jo puhunut. Hän on ollut hyvin rakentava, mutta hänen ryhmänsä vastustaa tätä vapaakauppaosuutta näissä assosiaatisopimuksissa. Kuitenkin muissa asioissa olemme pystyneet sopimaan. Olen muutamat eh, tarkistukset ottanut rakentavasti huomioon ja hänen ryhmänsä sitten äänestää tyhjää joistakin kohdin. Ja jotkut tarkistukset voisi sitten ehkä hyväksyä ja tällä tavoin haluaisin myös toimia edustaja Lunacekin kanssa. Mielelläni tapaisin hänet, mutta vaikka kuinka olenkin avoin, niin jos hän vielä yrittää edistää tavoitteita, jotka ovat täysin päinvastaisia minun tavoitteiteni kanssa, niin kaikesta avoimuudesta huolimatta en voi olla varma, että tulemme pääsemään yhteisymmärrykseen. Kuitenkin 10. lokakuuta tästä mietinnöstä äänestetään ja pyytäisin nyt jo, että merkitsitte tämän kalentereihinne. Siihen mennessä olen valmis käymään vuoropuhelua, eh, jotta saataisiin aikaan yhteisymmärrys. Erityisesti tämän poliittisen ryhmän kohdalla se on kuitenkin vaikeaa, koska eh, he ovat tehneet tarkistuksen, joka muuttaa täysin tämän eh, mietinnön ja se on ristiriidassa minun linjani kanssa. Tässä Toisaalla meillä on kaksi tarkistusta, toisaalla meillä on 77 tarkistusta. Mielelläni keskustelen vielä kaikkien varjoesittelijöiden kanssa ja katson, että voisimmeko päästä yhteisymmärrykseen. Mainiota, paljon kiitoksia. No, olkaa hyvä. Ja, olette puheenjohtaja. Ja, teillä on puheenvuoro, mutta voitte olla puheenjohtaja, jos haluatte. Gracias. Muy rápidamente, porque estamos substancialmente de acuerdo en... Eh, no, lyhyesti. Periaatteessa olemme samaa mieltä tästä myönteisestä arviosta liitännäissopimuksen, liitännäissopimuksen suuntaan. Sitten lainsäädäntöpäätöslauselma luonnos, joka on tavallaan kehys meidän parlamenttimme kannalle. Me panostamme äh, demokratia- ja ihmisoikeuksien tunnustamiseen ehdottomina äh, periaatteellisina äh, parametreina ja asymmetrian tunnustaminen kummankin maan, maailman osan välillä sitten, että tuemme kansalaisyhteiskunnan rakentamista ja sopimuksen täytäntöönpanoja säännöllinen arviointi sopimuksen osalta assosiaationeuvostossa. Ja kun puhumme tästä täytäntöpanosta ja tulosten arvioinnista, sitten vielä säännöllinen vuosiraportointi jonka komissio tekee yhteistyössä parlamentin kanssa ja myös niiden maiden parlamenttien kanssa. Tässä on vissiä eriarvoisuutta ihmisoikeuksien suhteen ja meidän suhteidemme asymmetriassa tässä yhteydessä. Huomaan, että komissaari kansallisessa, kansallisen kaupan valiokunnassa sanoi, että tämän tyyppinen komissio toimi ikään kuin sopimuksen omatuntona. Tämä on, tämä on melkoinen lausuma. Hän, hän näkee vissin ristiriidan käytännön intressien ja taas toiselta arvojen välillä. Intressit ovat ikään kuin käyttövoimana tässä politiikasta ja sitten oma tunte muodostuu sitten tällaisen retoriikan lähteeksi mutta Euroopassa ja muiltakin kantilta tarkastellen Amerikka on sellainen, että tässä tapahtuu vissiä vieraantumista. Ö, ainakin väestön tasolla väestö vieraantuu tästä politiikasta. Tässä puhu, politiikka pelostuu pelkästään intresseihin ja retoriikkaan. Ja tässä ei oikeastaan muuta jää sanottavaa. Minusta tämä aika lyhytnäköinen linjaus, kun ellei näitä äh, haasteita tätä keskeisesti huomioon, niin Keski-Amerikassa kuin muuallakin. Kyllä. Kiitoksia. Lunacek. Kiitoksia. Rova Lunacek seuraavaksi. Gracias, señor presidente. Y como ya ha dicho el, el señor Salafranca, el colega... Kuten herra Salafranca kollega vaikka todennäköisesti meidän ryhmämme on päättänyt, että, että emme voi puoltaa sopimusta nykymuodossaan. Se ei etene siihen suuntaan kuin mitä me haluaisimme Keski-Amerikan ja EUn suhteelta. Me emme halua sopimusta, joka keskittyy lähinnä taloudellisiin suhteisiin. Me haluamme voimakkaamman painotuksen epäsymmetrian tasapainottomaksi äänestään EU ja Keski-Amerikan välillä, vaan Keski-Amerikan sisällä. Ja tästä ei näy mitään piirteitä nykymuodossa. Parlamentti ei sopimusta sinänsä kykene muuttamaan. Se voidaan vain ratifioida. Ja näin ollen emme voi kannattaa sopimusta. Mitä kollega Frankan mietintään tulee, haluan kiittää häntä hyvästä tahdostaan, kun hän sanoi, että hän ponnistelee sen selvittämiseksi, onko jotain tarkistuksia, joita voisimme hyväksyä. Sen, että Täällä on meidän tarkistuksia, Obielsin ja Weberin tarkistuksia, joita voimme kannattaa. Mutta emme näe mahdollisuutta muuttaa tekstiä kokonaisuudessaan niin, että ryhmämme voisi äänestää edes tyhjää. Selvitämme, onko tämä mahdollisuuksia, mutta paljon toivoa en tässä näe. Mutta voidaan päästä nyt vähän yrittää. Sitten viittaisin epäsymmetrioihin, joista täällä on puhuttu. Tämä eh, siis koskee paitsi EUn ja Keski-Amerikan suhteita myös Keski-Amerikkaa sinänsä. Sopimuksissa ei kiinnitä riittävästi, riittävästi huomiota, täytyy tämä keski amerikkaan maiden etnisten ryhmien välisiin epätasapainoihin. Myös työntekijöiden oikeudet ja ympäristön kunnioitussuojelu ovat tekijöitä, jotka sekä sopimuksessa että mietinnössä laiminlyöty. Joten olen valmis tapaamaan sinut ennen kokousta, voimme katsoa mitä teemme, mutta en ole erityisen optimistinen, että paljon muuttuu. Eh, Mr. Angurakis, please you have the floor. Edustaja Angurakis. Ευχαριστώ κύριε Προέδρε. Θα ήθελα να διαβεβαιώσω τον κύριο Σαλαφράγκα ότι... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vakuuttaa edustaja Salafrankalle, että aion kertoa Vilimajärille sitä, mitä täällä on sanottu. Valitettavasti en itse voinut olla paikalle ja minä yritän nyt omissa nimissäni ja ryhmän nimissä kertoa, miksi me kannat, eh, vastustamme tätä sopimusta. Haluan vain vielä toistaa, että aion edustaja Salafrankan kommentit kertoa Villille. Toivottavasti voimme sitten sopia joista meidän ryhmäni aika äänestää tätä sopimusta vastaan. Aiomme tehnyt noin tarkist- 30 no, tarkistusta, jolla osoitetaan meidän eriävä mielipiteemme, jotta ei sitten sanottaisi, että me emme ole asiaa käsitelleet argumentatiivisesti. Tämä maailmankolkka kärsii vieläkin jännitteistä ja ihmisoikeuksien loukkauksista, esimerkiksi vähän aikaa sitten Honduraksessa – ja aktivisteja murhataan eikä he, tai heidän perusoikeuksiaan ei kunnioiteta. Sitä paitsi tässä konkreettisessa sopimuksessa, jossa on kolme pilaria, poliittinen vuoropuhelu, yhteistyö ja kasvu ja kauppa, kauppa nielee leijonan osan ja vapaakauppaosuus. Ja me vastustamme sitä, koska olemme sitä mieltä, että Euroopan unioni ei tällä tavoin voi tukea rauhanprosessia, joka on todella tarpeen siellä. Sitten näistä kauppasuhteista. Tässä edistetään suuryritysten tarpeita, yhdysvaltalaisten ja EUn suuryritysten etuja, ja tämä haittaa pienyrityksiä eikä synnytä todellista yhteistyötä paikan päällä. Meille myös ympäristönsuojelukysymykset ovat tärkeitä. Me emme laisinkaan hyväksy sitä, miten kohdellaan perusdemokraattisia järjestöjä, kansalaisjärjestöjä. Kyllä suunnitteilla on säännöllisiä tapaamisia mutta ne ovat pelkästään tällaisia tiedotustilaisuuksia. Ihmisoikeuksista sitten. Tietenkin tässä on ihmisoikeuslauseke, jolla sopimus sitten puretaan, mutta ei ole mitään valvontaa tilanteen tarkkailemiseksi, eikä missään lausekkeessa käsitetään tätä syyttämättömyyttä, rankaisemattomuutta. Tehän ähm, tiedätte tämän, ja nämä ovat siis ne syyt, miksi me hylkäämme tämän sopimuksen. Collega Salafranca, prego, due minuti, two minutes. Muchas gracias y muy brevemente, señor presidente. kiitoksia ihan nopeasti. Haluan kiittää kaikki puheenvuorostani herra Obiolsia. Sanoisin, että ihmisoikeuksien tunnustaminen artiklassa 1 sopimuksessa on mukana, jota meillä ei ole mitään ongelmia tekstin valmistamiseksi tällaisella tarkistuksella. Asymmetriset suhteet on selkeästi sopimuksessa katettuna. Tässä on tariffien purkamista, joka selvästi hyödyttää Keski-Amerikkaa. Tässä mekanismeja kansalaisyhteiskunnan mukaan ottamiseksi ja aikaa jättää sen tarkistamisen mukaiseksi. Parlamentin täytyy käyttää valtaoikeuksia, mutta samanaikaisesti meillä täytyy työskennellä normaalien parametrien mukaisesti, joka koskee näiden sopimusten seuraamista. Minulla ei ole mitään ongelmia vastatakseni herra Obiasin huolen aiheisiin. Rova Lunatsekille sanoisi, että köyhyyden vastaisessa taistelussa lähdemme aikaisten kokemusten pohjalta, että EUn assosiaatiosopimukset kolmasen maista kanssa on merkittävästi parantaa niiden BKT ja näin me ajattelemme, että vauraat yhteiskunnat paremmin kykenevät kattamaan sosiaaliset tarpeet. Kiitos hyvästä täydestä. Me voimme kyllä tavata. Miettiä, miten voimme edetä. Kuten kollegat totesivat, Nämä tarkistukset heijastavat erityistä maailman näkemystä vaikeasta, kuinka kunnioittaisin en vaan samaa mieltä. että usko sopimuksen periaatteisiin sinänsä. Ja lopuksi me puhumme demokraattista maista, maista, jossa on vaaleja järjestetty, jotka ideologisesti eivät ole kauhan, kauhean kaukana EUsta, Nicaragua ja Salvador ovat esimerkkejä. Ja ne kansit ovat tässä sopimusta kannattaneet. Ei meidän pitäisi olla paavillisempia kuin paavi. Älkäämme olko... He... Ja tapaan myös herra Majerin selvittääkseni voisimmeko edetä tässä. Ja aikaisempien eläketavaksi pohjalta Tästähän voisi ajatella äänestämässä tyhjää, mutta pyrimme kuitenkin etenemään mietinnön pohjalta. Se herra Anguraki sanoi, usein olemme eri mieltä, se ei välttämättä ole ongelma. Se heijastaa ryhmien ideologista pluralismia, mutta pyrin poistamaan jotakin ongelmia ja luomaan jotain konsensusta jotta voisimme mahdollisimman pitkälle, jotta mietintö saadaan hyväksyttyä. Sinä ajatukseni kollegoille vielä kerran kiitoksia. Kiitoksia. Muistutan, että, että me äänestämme tästä kohdasta ensi 10. lokakuuta. Kiitoksia kaikille. The next meeting. Seuraava osa tätä kokousta on suljetuin ovin pidettävä kokous. Hei,